Chers collègues, je vous propose de prendre place. No niin, hyvät kollegat, voisitteko istua paikoilleen, että voisimme aloittaa kokouksen. Et, euh, nous en venons point... Ja me jatkamme kohdasta seitsemän esityslistalla. Herra Thomas Mann. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on seuraava kysymys. Eilenhän Brysselissä oli mielenosoitus, johon osallistuivat Saksassa kaivosteollisuuden työntekijöitä. Yksi kaivos Tsekeissä ollaan sulkemassa. En tiedä, onko se kilpailuoikeuden mukaista, mutta meidän pitäisi myös katsoa, miten työpaikat säilytetään Euroopassa. Nyt haluaisin kysyä, minkälaiset mahdollisuudet meillä on valiokunnassa, tässä valiokunnassa keskustella tällaisesta aiheesta se, että se koskettaa Saksaa, Tsekeissä yksi tämmöinen kaivos suljetaan, johtaa siihen, että eläke, tällä on eläkkeisiin vaikutusta. Ehkä joillakin, siis sellaiset saksalaiset, jotka siellä ovat olleet töissä, jäävät eläkkeettä ja nyt sitten olisi hyvä, jos meidän valiokunnassamme tällaisia kysymyksiä kosketeltaisiin, koska varmaan muihinkin maihin sillä on tällaisia vaikutuksia. Sí, señora presidenta. Niin, Kiitos. Minäkin tunnen hyvin tarkasti tämän asian, tämän kysymyksen, joka, se, joka vaikuttaa myös Espanjan tiettyihin alueisiin kovasti ja luonut sinne huomattavia yhteiskunnallisia ongelmia ja siitä voi tulla myös julkisia ongelmia ja näitä tosiaankin suorastaan odotetaan, koska voidaan odotella, koska Euroopassa työllisyyskysymykset eivät ole ensimmäinen kysymys, vaan suorastaan viimeinen kysymys. Täällä puhutaan jatkuvasti kilpailukyvystä, ja sen sellaisesta, mutta ihmiset ovat täysin toivottomia ja puheenjohtaja, meidän täytyisi yrittää edes kuulla näitä ihmisiä. Meidän täytyisi avata, tarjota mahdollisuus kuulla heitä ja järjestää joku huulemistilaisuus täällä meidän valiokunnassamme tai muuta, koska nämä ihmiset tuntevat Eh, itsensä hylätyiksi, eh, kun eh, jatkuvasti heidän palkkakulujaan ja sosiaaliturvakulujaan lasketaan vain valtiossa eikä heistä olla kiinnostuneita. Eli tämä yhteiskunnallinen tilanne täytyisi ottaa huomioon ja mitkä vaihtoehdot olisivat käytettävissä, eli että me jättäisi heitä täysin tulevaisuudetta ja toivotta. Kiitos. Herra Mann viittasi näihin mielenosoituksiin, joissa tämä pyyntö tuli esille Monet tiedät, tietävät varmasti Rova Figueiredo eilen viittasi siihen, että eilinen mielenosoitus Brysselissä oli hyvin laaja-alainen ja koskee kaikkia niitä teemoja, jotka ovat meidänkin esityslistallamme usein velan laskemiseksi, velan pienentämiseksi on kaiken näköisiä säästötoimia otettu käyttöön eri maissa. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, miten nämä haasteet otetaan vastaan. Minä en tässä vaiheessa aio ryhtyä keskustelemaan näistä päivänaroista kysymyksistä. Ehkä koordinaattoreiden kokouksessa voimme ajatella, miten voisimme operatiivisesti lähestyä tätä kysymystä, jotta voisimme heijastella näitä kysymyksiä, joita myös mielenosoituksessa otettiin esille. Luonnollisesti nämä kuuluvat meidän toimivaltuuksiemme piiriin ja, ja me voimme tehdä aloitteen tällaisen asian tällaisten kysymysten mukaan ottamisesta esityslistoillemme. Muistutan, että komissaari Laszlo Andor tulee tänne saliin vähän ajan kuluttua puhumaan komission vuoden 2011 ohjelmasta, mutta eilisessä komissaarien kokouksessa, joka oli kuulemani mukaan erittäin pitkä kokous ja siellä taloudellisista kysymyksistä. Puhuttiin kolme tuntia, romaneista kaksi tuntia ja nämä kysymykset, joista siis Mann puhui, olivat komissaarien pöydällä eilen. Mutta me kuulemme siis komissaari Andoria tästä vähän ajan kuluttua ja palaamme tähän vielä. Palataan nyt sitten esityslistalle. Rova Harkin ensimmäisenä esittelee mietintönsä anteeksi, lausuntonsa BKT ja muut indikaattorit edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin saattaisimme kysyä, mitä BKT tarkoittaa, bruttokansantuote. Ja sehän tavallaan kuvaa kokonaiskansallista tuotantoa, koska se kokoaa yhteen lisäarvon kaikista toimista, joihin riittyy rahaa. Ensinnäkin en mitenkään vähättele BK, se on erittäin hyvä mittari sinällään, jos mennään 30-luvulle asti, jolloin ei ollut minkälaisia lukuja eikä mitään keinoa mitä tai kuvata, mitä taloudessa tapahtui, niin kyllähän siitä oli silloin hyötyä. Ja se on kattava toimenpide, ta- termi taloudessa toiminnassa. Kuitenkin maailma on muuttunut sitten 30-luvun, eikä vain yhteiskunta, vaan koko maailma ja se, mitä arvostamme, on myös muuttunut. Ja tämän lisäksi kontekstit ovat muuttuneet. Ja edelleen BKT usein antaa myönteisiä tai plussa-arvoja että välttyy tällainen kielteinen kuva. Esimerkiksi joku tuho tulee, BKTtä äh, raken, tehostetaan, jo, koska infrastruktuuri äh, panostetaan ja BKT, jos mutta se on kattava taloudellinen mitta, joka mittaa taloudellista aktiivisuutta, mutta ei se kuvaa maailmaa sinällään. Siihen liittyy puutteita, eikä se oli reagoinut tähän muutokseen. Sitten toinen kommentti, joka liittyy siihen, mistä puhuimme hetki sitten, nimittäin hyvät poliittiset päätökset riippuvat hyvästä tiedosta, johon päätökset perustuvat. Ja tämänhetkinen kriisi, ihmisillä menettävät työpaikkoja, mutta kuitenkin, jos meillä ei ole hyvää informaatiota, emme voi laatia hyviä toimintamalleja politiikkoja, joita reagoimme tämänhetkiseen kriisiin. Joten kun minä puhun BKTstä, en viittaa vain tiedon tarkkuuteen tai politiikkaan, koska ja laatuun se on tarkkaa ja laadukasta, mutta luvut voivat olla tarkkoja, mutta eivät ehkä kuvaa kuitenkaan tilannetta. Ne kuvaavat vain tilannetta taloudellisesti katsottuna ja se, tu, luvut saattavat olla oikeita, mutta sosiaalisesti turhia, koska ne eivät ota huomioon kysymyksiä kuten kestävyys, hyvinvointi ja niin edelleen. Ja edelleen, koska BKT on niin eh, näkyvä mittari, on todennäköistä, että aliedustusta on niissä politiikoissa, jotka hyödyttävät hyvinvointia, ja yliedustusta niissä politiikoissa, jotka vaikuttavat siihen, mitä lisätään BKTtä. Oletan, että BKT ja ihmisten omien arvioiden välinen kuivu. Esimerkiksi kun on joku huono tilanne, niin silloin BKT nousee, mutta ihmisten elämä kuitenkin tästä kärsii. Monissa maissa on myös suuria eroja BKT ja BKTL välillä. En mene tähän yksityiskohtaisesti, mutta se on erittäin tärkeä asia erityisesti omassa maassani. Ja sitten eri keskiarvot en mene tähänkään asiaan, puhutaanko mediaanista vai mistä, mutta ne voivat väärin edustaa, mitä oikeasti tapahtuu, ja kansalaiset tarkastelevat näitä lukuja ja sanovat, että ne eivät kyllä edusta sitä, mitä minun elämässäni tapahtuu. Tämä johtaa siihen, että ihmiset eivät luota, kansalaiset tietävät, että tämä ei vaikuta heihin, se viittaa vain talouteen, kansantalouteen, markkinoihin, taloudellisiin transaktioihin. Mielestäni meidän täytyy ottaa mukaan kansalaiset ja varmistaa, että me, meillä on tällaisia ymmärrettävämpänä indikaattorina, että saadaan julkista keskustelua ja parempaa politiikkaa myös sen myötä. Ei, ei pidä mitata vain määrää, vaan myös laatua. Ei vain kuinka paljon, vaan kuinka hyvää. Ei vain kustannuksia, vaan arvoa. Pitää mitata sosiaalisia ympäristöpanoksia ja sitten saamme paremman kuvan ympä, sosiaalisesta ympäristöstä kestävyydestä maailmassa elämänlaatun voimme puolesta vielä myöhemmin. Sitten pitää katsoa myös edistystä. Se on moniulotteista ja dynaamista toimintaa edistys. Pari asiaa tässä on ratkaisevaa ja haluan lopettaa jakokysymykset ovat ehdottoman ratkaisevia, koska yhteiskunnan hyvinvointi riippuu siitä, miten eri osat, jotka vaikuttavat ihmisten elämään, jakautuvat tässä yhteiskunnassa. Ja tietenkään niitä ei voida arvioida ilman, että otetaan huomioon ja mitataan niiden kestävyyttä kautta ajan ja miten se vaikuttaa tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Joten meidän pitää olla varovaisia, että en mittaa tilannetta vain nyt. Meillä täytyy olla mittari, joka mittaa myös tulevaisuuden tilanteita. On kyse sitten uusiutumattomista resursseista tai eläkkeistä vaikka. Meidän pitää mitata, miten tullaan toimeen tulolla. Puhumme täällä ihmisarvoista palkasta, minimituloista, mutta meidän pitää mitata, miten ihmiset pärjäävät. Velkaantuneisuus, se on faktori, tekijä elämässämme ja tietenkin myös missä määrin sosiaaliturva vastaa tarpeisiin. Kaksi loppukommenttia. Meidän pitää mitata pal- palkattua ja palkatonta työtä. Ja palkattomassa työssä katsotaan hoitotyötä, vapaaehtoistyötä, näkymätöntä työtä, paljon mutta todellinen työ, joka kuitenkin todella vaikuttaa yhteiskuntamme koheesioon. Ja loppukommentiksi ihan vielä. On monia muita mitarita kuin BKT ja täytyy, eh, inhimillisen kehityksen indeksi Eurostatilla on eh, miten ihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä ja mikä on sopeutettu elämän odote esimerkiksi. Tätä, eh, vielä ihan lopuksi ymmärrän, että äänestämme kohta. Haluan, että muutkin saavat tilaisuuden kommentoida hiukan. BKT on niin näkyvä luku minun mielestäni se tavallaan vinouttaa poliittista päätöksentekoa ja meidän pitää tähän asiaan tarttua. Kiitoksia. Ne, jotka käyvät tuolla yksittäisiä yksityisiä keskusteluja, voisitteko siirtyä ulkopuolelle näitä käymään? Sitten annetaan puheenvuoroja. Herra Chavauri ja Rova Kinga Kons. Köszönöm a szót, elnök asszony. A... Kiitokset puheenjohtaja. Herra Thomas Deutsch on varjoesittelijänä ollut EPPn puolelta näissä kysymyksissä tämän aamun aikana. Hänen kuitenkin oli lähdettävä Bukarestiin. Sinne on lähetetty yksi valtuuskunta tutkailemaan tilannetta romani yhteisössä. Minä olen tehnyt yhteistyötä kuitenkin Orova Harkinin kanssa ja hän pyysi mainitsemaan tästä herra Roitsin uudesta kappaleehdotuksesta bruttokansantuotteen soveltamisesta paikallisyhteisöihin. Tässä on alakohta jossa on sanottu kokonaan täysin. Eli tässä sanotaan, että bruttokansantuote on täysin riittämätön. Me haluaisimme vähän lieventää tätä tekstiä. Olisi syytä korjata tätä tekstiä ja tätä välinettä, koska sitä on sovellettu jo vuosien ajan ja jotta voimme sitten seurata nykysuhdanteita, niin emme voi kuitenkaan bruttokansantuotetta täysin hylätä, eli emme voi sanoa, että se on aivan tyystin hyväksymätön, hyväksymättömissä ja täysin turha ja hyödytön. Eli täytyisi korjata tätä välinettä. Me kuitenkin pidämme hyvin tärkeänä tätä tekstinä ja tekstiä ja arvostamme kovasti sitä työtä, jota Harkin on tehnyt ja haluamme tietysti tukea tätä tekstiä. Kiitokset. Um, Madame Kinga Kunz. Rova Kinga Kunz ja Gina Bert. Äh, thank, you very much. Äh, Kiitos. Minäkin haluaisin sanoa sosialistiryhmän puolesta, että me tuemme tätä lausuntoa, äh, jonka Marin Haakin on tehnyt. Meistäkään BKT ei nyt ole täysin sopimaton mittariksi, mutta kriisin aikana on käynyt selväksi, että koska olemme saaneet taloudellis- taloudellista tilastotietoa, niin emme saaneet sosiaalista, yhteiskunnallista tilastotietoa. Ja, ja, ja senpä takia, että tämä asia on hyvä ottaa esille. BKT ei pysty muuttamaan hyvinvoinnin jakelua, jako, jakamista, niin kuin Rova Harkin jät, äh, sanoi ja emme tiedä kuinka paljon nyt sitten tästä kasvusta eh, valuu eh, köyhien hyväksi mitään. Tämä on ongelmana EU:ssa ja sen takia olisi hyvin tärkeää nähdä, mitä todella eh, on tapahtumassa. Ja tällä tavalla ehkä voitaisiin vaikuttaa. No sitten, miten elin, elämänlaatua voidaan, voidaan mitata? ehkä yhteiskunnan kohesion osallistamisen kautta paikallisyhteisöissä, mutta myös kansallisella tasolla elinjänodote saattaa olla yksi tärkeä mittari kulttuurilliset, sosiaaliset, terveyspalvelut, yksi kuljetuskysymys, pääsy tietoon, kohtuulliset työolosuhteet, vapaa-ajan mahdollisuudet, syrjinnän puute. Me olemme puhuneet, kuulimme eilen romanikysymyksestä aika paljon ja viime, kuukausina, viime kuukauden aikana terveellinen ympäristö, asunto, puhdas vesi, lämmitys, jätevesijärjestelmä, korruptio, joka maissa tietenkin vaikuttaa myös elämänlaatuun, oikeus oikeussuoja, pääsy oikeussuojakeinoihin on tietenkin muitakin mahdollisuuksia mitä mitata elämänlaatua, ei pelkästään BKT. Ähm, Madame äh, Jean Lambert, puis Madame... Lambert ja sitten Figueiredo, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijämiestäni. Hän on onnistunut laatimaan tässä lausunnon, jos, johon on saatu paljon tietoa paljon tietoa, vaikka tämä on kuitenkin tiivis teksti. Me olemme todellakin samaa mieltä tästä asian ytimestä. Olemme aina olleet sitä mieltä, että BKT on erittäin tällainen kömpelöväline ilman se puhuu määrästä eikä niinkään laadusta ja me todellakin tartumme siihen, mitä hän sanoi, miten se vääristää politiikkaa toimintamalleja. Jos päätavoitteena on kolmen prosentin kasvu vuodesta toiseen, niin silloin eihän sano mitään muuta oikeastaan siitä tuotannon laadusta. Ja tällainen luku tarkoittaa meille vain sitä, että planeettaa syödään entistä nopeammin. Joten tähän löytyy moniakin kysymyksiä. Sitten tulonjako, se on tärkeä kysymys. Tietenkin joissakin maissa on alemmat kasvu, vauraissa maissa kasvu on nopeampaa kuin, hitaampaa kuin vaikka Nigeriassa, mutta sitä lähdetäänkin paljon alemmalta tasolta. Me tuemme tätä mietintöä. Varmastikin jotakin tarkistuksia tulemme tekemään. Haluaisin erityisesti kommentoida myös tätä sukupuolikysymystä ja sitä, miten tarkastelemme indikaattoreita ja sitten maks, palkallinen ja palkaton työ, toivottavasti siihen vielä palataan jatkossa, varsinkin ensi vuonna, kun on tällainen vapaaehtoistyön vuosi, teemavuosi. Mielestäni tämäkin on äärimmäisen tärkeä osa sitä, mikä pitää yhteiskuntaa koossa, eikä kuitenkaan välttämättä näy BKT-luvuissa joten se jälleen osoittaa vääristymää. Mitä nopeammin pääsemme eroon siitä, että olemme täysin riippuvaisia BKTsta ainoana tärkeänä indikaattorina, sen parempi. Kiitos. Euh, eh, eh, Kiitokset. Niin, minäkin olen sitä mieltä, että tässä on onnistuttu nyt loistavasti yhdessä, yhdellä sivulla tiivistämään nämä tärkeät ajatukset. Tässä lähdetään bruttokansantuotteesta ja toivotaan päästävän muihin laadullisiin ja määrällisiin osoittimiin, joiden pohjalta voidaan todellisuutta paremmin ymmärtää. Minä haluaisin olla samaa mieltä kuin muut ennen minua puhuneet, ja minä olen myös sitä mieltä, että esimerkiksi naisten ja miesten välinen sukupuolinen tasa-arvo täytyisi ottaa huomioon tässä tarkemmin ja moni muu tällainen, samoin kuin kulttuurikysymykset ja palkattu työ ja palkaton työ. Mutta minun mielestäni tässä ei kuitenkaan ole käsitelty riittävästi vielä yhtä asiaa, joka tulevaisuuden kannalta olisi hyvin merkittävä kansalaisten demokraattinen osallistuminen näihin asioihin ei ainoastaan kannata kehittää parempaa elämänlaatua, myös on syytä taata se, että ihmiset pääsevät osallistumaan tähän työhön ja myös mietitään, minkälaiset ehdot tälle osallistumiselle määritellään sekä paikallisalueen että kansallisella tasolla. Täytyy pyrkiä kaikille politiikatasoille yhteiskunnassa saada työntekijöiden edustus taattua. On hyvin monia valtioita ja monia alueita myös unionissa, joissa kansanvalta itse asiassa jää tuohon teollisuuslaitosten oven ulkopuolelle ja monissa yhteiskunnissa on paljonkin hankaluuksia tämän järjestämisessä. Siitä syystä Mielestäni tulevaisuudessa demokraattisen osallistumisen takaaminen kaikilla mahdollisilla tasoilla on hyvin, hyvin tärkeä kysymys. Me emme saa unohtaa tätä osallistuvi, osallistuvaa demokratiaa. Kiitoksia. Ähm, Madame Morin, puis... Mora, olkaapa hyvä, sitten herra Pupakis sen jälkeen. Pardon. Je voudrais, je voudrais euh, joindre euh, Kiitos. Haluan yhtyä kiitoksiin tämän työn laadun onnittelemiseksi. Tässä on nyt tosiaan kyseessä ongelma. BKT on yksi toimenpideiden sarja, joka on ollut hyödyllinen 5-60 vuotta sitten, mutta tänä päivänä tämän pitää kehittyä. Me emme, emme enää elä sellaisessa dynaamisessa yhteiskunnassa tai maailmassa, jolloin, halu, jolloin BKT perustettiin tai jolloin sillä ruvettiin mittaamaan. Eli tänään ei tarvita tilanteesta tämmöistä seisovaa kuvaa, vaan me tarvitsemme sellaisen kuvan, joka osoittaa tätä dynaamisuutta ja, ja päätösten tekoa. PKT ei ole pelkästään tilannekuvaus, vaan, kuva, vaan tarpeellisten aloitteiden kuvaksi. Eli koko tämä humaanipuoli ja, ja ehkä tämä yhteiskunnan välineistö, jota ei nykyisellään tässä oteta huomioon, niin näin, tätä, tätä puolta pitää kehittää. Ja kun kehitetään uusia mittareita. Kaikki nämä, jotka täällä mainitaan, ovat erittäin tärkeitä. Haluaisin myös nähdä täällä mukana maiden elinikäisen koulutuksen tiedot, niin kuin Hora Figueiredo sanoi äsken, tekijä, joka liittyy niihin tarpeellisiin sijoituksiin, joilla pyritään kehittämään tätä ihmis pääomaa, henkistä pääomaa, uutta pätevöity, uusia pätevöitymismahdollisuuksia, taitojen kehittämistä ja niin edelleen, joita tänä päivänä esimerkiksi Irlannissa nyt tämä tilanne on selkeästi ollut näkyvissä. Siellä ihmiset eivät nauttineet elinikäisen koulutuksen konseptista ja, ja, ja, ja tämän takia Irlanninkin talous on kärsinyt. Toinen asia, joka pitäisi ottaa mukaan, on tutkimus, koska tutkimushan on yritysten kehittymisen potentiaalin peruste. Täällä mainittiin tarpeellinen solidaarisuus, vapaaehtoistyö. Minä haluaisin siihen ehkä mittareina lisätä vielä naisten osalta, miten voidaan mitata naisten palk, naisten ja miesten palk, reaalinen palkkaero. Monet sanovat, monissa maissa sanotaan, että palkat ovat samanlaiset, mutta pitää todella mitata myös sitä, miten reaalisesti naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet ja miten perhe ja, perhe ja työelämä voidaan yhdistää. Tämä kuuluisi myös yhtenä mittarina hyvinvoinnin mukaan. Kollegat korostivat myös sitä, että tarvitaan paitsi BKT kansallisina tällaisena niin kuin pilottimittarina, vaan alueellisena mittarina myös. Alueilla tänä päivänä joissakin maissa on hyvin laajat taloudelliset vastuualueet emmekä me pysty tällaisia kansallisia luotettavia projekteja ottamaan huomioon, jos alueiden teke, teko, tekoja ei mitata. Herra Pupakis. Ευχαριστώ. Φυσικά το ΑΕΠ δεν είναι ένα κατάλληλο στοιχείο. Ο κόσμος... Kiitoksia. BKT ei tietenkään ole ainoa tapa mitata, mutta emme ei saa ihmiset elä pelkästään numeroista ja indikaattorista. Pitää katsoa yksilöitä, pitää ottaa huomioon, miten ihmiset selviytyvät, pysyvät hengissä, koska ehkä on tarpeita muunlaisille mittareille, niin kuin täällä on jo sanottu. Ehkä pitäisi mitata myös idiosynkratiaa, synkratiaa eri maissa, siis samanlaisuutta. Tämä tätä pyydettiin muuten eilen konferenssissa, pyydettiin, että olisi jonkinlaisia muita keinoja tartua kriisiin kuin pelkästään vyön kiristyskuurit, joita ihmiset vain köyhtyvät. Löytää keinoja tukea työllisyyttä, tukea työpaikkoja, luoda työpaikkoja, joten tämä meidän pitäisi ottaa erittäin vakavissamme ja katsoa myös tätä dimensiota. Kiitos. Merci, je voudrais à mon tour euh, faire euh, quelques... Niin, minäkin haluaisin sanoa pari sanaa tähän yhteyteen. Tämä indikaattorikysymyksestä kysymys on meitä keskusteluttanut jo pitkän aikaa. Ja nyt sitten tämä bruttokansantuotteitakin. Nyt tämän päivän keskustelussa tärkeänä elementtinä on kriisi. Ja me nyt pääsemme sitten tähän toiseen vaiheeseen, jossa on enemmän vapautta. Miksi tämä kriisi antaa meille lisäsyyn tutkailla asioita toisella tavalla, koska on olemassa pitkän aikavälin merkkejä, joita ei yhtäkkiä voi saada politiikan, politiikan ähm, ohjaaviksi tekijöiksi. Euroopan unioni on nyt ottanut käyttöön tämän strategian 2020 ja itse kukin on sitä pohtinut. Tämä on tällainen tiekartta, se on meidän tiekarttamme ja tämä tiekartta ei ole laiskaan merkityksellinen, mikäli jos me emme käytä esimerkiksi näitä perusindikaattoreita, kuten bruttokansantuotetta ja bruttokansantuotetta bruttokansantuloa. Ja näin rouva Harkinin ehdotusta tietysti käymme tässä läpi. Minun mielestäni täytyy juuri sen pohjalta kysyä ja pyytää komissiota, että näiden perusperinteisten osoittimien välillä me käytämme myös näitä uusia indikaattoreita euro, dollari, dollari, euro. Kohta, ja sitten kohta me sitten voimme saada tällaisen indikaattorin samansuuntaisen bruttokansantuote verrattuna toiseen bruttokansantuotteeseen. Sitten tässä kohdassa kuusi suurin osa näistä kysymyksistä, joita täällä on esitetty, ovat aivan erityisenkin tämä asunnon, asumisen taso. Johdonmukaisuuden vuoksi meidän täytyy kysyä myös, esittää kysymys myös kuljetusvälineiden tasa-arvoisuudesta ja laadusta, koska se tietysti osittain nostaa bruttokansantuotetta ja tietysti myös ihmisten elämän laatua ja tietysti myös tämä koulutus- ja opetuskysymys. Kahteen muuhunkin asiaan mielestäni tulisi kiinnittää erityishuomiota siihen haasteeseen, jonka tämä innovointi asettaa meille. Osa täällä siitä jo puhuikin ja Rova Harkinkin on maininnut siitä kappaleessa kaksi. Eli ihmisten sitoutuminen tällaiseen yhteiseen strategiaan ja myös kyky keksiä uutta. Tämä uuden keksimiskyky on hyvin huonosti otettu huomioon näissä perusperinteissä kriteereissä, arviointimalleissa. Ja minun mielestäni niin meidän omassa tekstissämme nyt ympäristövaliokunnalle täytyisi juuri mainita näiden julkisten palveluiden merkitys ihmisten elämänlaadun laadun määrittelyssä ja myös julkisten palveluiden määrittelyn mahdollisuus. Nämä huomiot halusin esittää lisäksi näiden, tämän teidän loistavan tekstinne lisäksi. Rovaharkin, Harkin, jos haluatte päättää nyt keskustelun, niin teillä on nyt mahdollisuus siihen. Olkaa hyvä. Chair, I'll be very brief. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tiedän, että äänestämme pian. Haluan kiittää kaikkia kollegoita. Hyviä ajatuksia tuli esille uusia sellaisia. Paljon on työtä vielä tehtävänä ja jatkan mielelläni yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos. Merci nyt kahdestoista lokakuuta puolilta päivin siihen tarkastusten määräaika ja 8. marraskuuta tämä äänestetään ja odotetaan ympäristövaliokuntaa. Sen pitäisi esittää kantansa 29. marraskuuta tai ensimmäinen joulukuuta. Nyt sitten voimmekin käydä äänestämään. Toivon, että kaikilla on äänestyskortit. Onko jollakin unohtunut kotiin kortti? missä Juri. Pöri, olkaa hyvä. Egy ügyendő javaslatom lenne, miután a legutóbbi... Minulla on ehdotus muistuttaisin työjärjestyksestä. Siis, pitäisin työjärjestyksessä puheenvuoron, koska viimeisessä koordinaattoreiden kokouksessa emme päättyneet täyteen yhteisymmärrykseen siitä, miten romanimietintö jaetaan tai annetaan. Ja haluaisin, että tästä äänestettäisiin täällä valiokunnassa, puheenjohtaja. Monsieur Serkas. Eh, Serkas, olkaa hyvä. Signora Presidenta. Niin, puheenjohtaja. Jo, joko en ollut tuossa samassa kokouksessa kuin Ori, Öri oli, tai sitten sitten muistan toisin. Minun mielestäni tämä romani teksti kuuluu meille ja Libelle ja kuuluu Demareille. Demarit pyysi tätä tekstiä siitä syystä, että EPP ei halunnut tehdä tällaisesta asiasta omaansa. Ja Libe-valiokunta on Lipevaliokunnassa juuri EPP on tehnyt tämän perustekstin kaikkien koordinaattoreiden kanssa ilman herran öriä. Ja sen takia meidän mielestämme juuri demarit olisi se, joka tekisi tämän tekstin täällä meidän valiokunnassamme, koska libessä sen hoitaa EPP. Puheenjohtaja, minä huomauttaisin, että nyt tällainen asia on jo tullut aivan selvästi hoidettua koordinaattorien kanssa ehkä muut koordinaattorit voivat vahvistaa tämän tiedon oikeaksi. Kiitoksia. Kiitos herra Sarkas. Minä nyt katson koordinaattorin kokouksen esityslistaa. Ja tosiaankin täytyy huomauttaa, että ryhmissä ei ollut kuitenkaan mitään sellaista epäilystä herännyt näihin, tästä ö, päätöksestä. No niin, menemme seuraavaan kohtaan. Eli ö, tämä demografinen haaste ja solidaarisuus sukupolvien välillä. Tämän tekstin on tehnyt Thomas Mann. Ja tästä, tämä, tähän on osallistunut Ekon ja FEM-valiokunnat. Ja tähän on tehty yksi kompromissiehdotus usealta ryhmältä. Kuka puoltaa sitä? Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale 1, 32, se on Higginsin eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 2, D, kompromissi usea ryhmä siinä takana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 36 Zimmer puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale, äh, tarkistus 37 samalla tekijä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Äh, kappale 3, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 4, äh, kompromissi F, samat tekijät puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kappale 5, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 5, naisasiavaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 53 Karbnohniin Nohin teksti puolesta vastaan. Eipä tämä ollutkaan selvä, tarkastetaan. Äänestys alkaa. Si, si, si, vous avez voté. Kyllä, kyllä, varmasti jo teidänkin äänenne kuultiin. Äänestys päättyy. Ah, joo, ja no. Kas siellä lienee ongelma. Ehkä voisit koittaa toista laitetta. Voilà, il a plus de flottement. Euh, donc tout le monde a... No niin, kaikki lienevät äänestäneet 24 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 54, Ronsulin ja tarkistus tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 Harkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 Zimmer puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale seitsemännen jälkeen. Seitsemännestä seitsemän kosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 7, tarkistus 11, fe, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8, tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 uomeroitteilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 Jarikin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ku, 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 kasteks puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 naisasiavalikunnasta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 Lin puolesta vastaan tyhjä liene hyväksytty, mutta tarkastamme tämän. Eli siis Linniltä 69. Tout le monde a pu voter. Äänestittekö? Äänestys päättyy. 23 pu... 30, 23 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Yksi tyhjä. 70 linniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 73 Cornelissen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 poistoehdotus Nohdita 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty, joten sitten mennään kompromissiin J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kappale 12, kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten riippumatta nyt tarkistuksesta K, vihreät toivovat lisättävänä pidettäväksi näitä seuraavia sanoja. Life Cycle Approach to Employment. No niin, meidän äänestämme uudestaan tästä koosta. pyydän esittelijä ja jäseniä, hyväksyttekö tämän suullisen ehdotuksen vaihtaa tuon sanan security life cycle approach to employment esittelijä. Eh, je suis d'accord, madame. <clears throat> Olen samaa mieltä. No, Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Yes. Monsieur Angel. Herra Angel, olkaa hyvä. Euh, Just que je me demande... Niin mietin tässä juuri, että vaikka kaikki, jotka nyt oikein tämän päässään saavat laitettua, niin ehkä loukkaantuvat siitä, mikä semanttinen merkitys tällä flexicurityllä joustoturvalla ja sitten elinkaarella life cycle. Ne ovat kyllä aika lailla toisiaan, toinen toistaan vastaan. Euh, no niin, niin, tämä suullinen ehdotus ei mene läpi. Joten kappale 12 kasteksin 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 kompromissi L johon on suullinen tarkistus esittelijältä ja demareilta puolesta, L puolesta suullisen, suullisine muutoksineen vastaan tyhjää. Täten hyväksytty. Sitten 13. 94 Blinkevitsiutelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 siihen on suullinen ehdotus Aldelta. Käsittääkseni sen esittelee hyväksyy puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 97 kasteksilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 pupakis puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 pupakistalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten naisasian valiokunta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 100 maharkin puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 103 aha, 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 kosalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101 Gryniltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 104 Plumbilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 110 pilkitsyltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 popakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 hirsiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 pilkitsyltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 hikingsiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai, hylätty sittenkin, olette aivan oikeassa. Totta. No sitten edelleenkin 16, 116 Cornelisselteiniltä. Siihen on tämä erillisäänestys ensimmäisestä osasta tuohon work and training, kuka puoltaa sitä. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten toinen lause loppu puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 100 15 äänestetään siitä puolta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 117 Plumbilta erillisäänestys, ensimmäinen osa opportunity sanat asti puolta vastaan tyhjää. Hyväksytty lopputeksti puolesta vastaan tyhjää, hyvä, ylätty. 118 Zimmeriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 I poistoehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi N, johon on suullinen ehdotus. Kuka tukee tätä kompromissia N suullisin ehdotuksinen vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, sitten Lin 120 haluaa, että me pitäisimme lisäyksenä hänen ehdotuksensa osaa, joka koskettelee lainsäädännön soveltamista syrjinnästä. Ketkä puoltavat tätä lisäystä? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 100, siis 117, II, 124 ja 125 ovat poistoehdotuksia. Anteeksi, Lambert, olkaa. Yeah, I'm sorry, chair, but... Anteeksi puheenjohtaja, jos juuri 120 otettiin lisäyksenä ja äänestimme siitä, mutta silti emme ottaneet 83 tarkistusta lisäykseksi, koska se oli tekstinä. Tämä oli suunnilleen tarkistus. Mielestäni tämä on epäjohdonmukaista. Minä haluaisin, että uudelleen pohtisimme 83. Se ei ollut suullinen teksti, se on kirjasena jätetty. Ja jos kerran näin teimme 120 kohdalla, niin pyytäisin, että tarkastelemme uudestaan 83 kohtaloa. Madame No, Ei tästä nyt keskustelua kuitenkaan aloiteta, koska tulos on ihan sama. Tämä on hylätty. Selvä, selvä. Joten siirrymme sitten 17 II, 124 ja 125, 126 poistoehdotuksia puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 127 Iarikilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 Kornelisseniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 tämä 17 II. Siihen on erillisäänestystoive. Ensimmäinen osa rikostarkastin puolta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa, kuka puoltaa, kuka vastustaa, tyhjää, hylätty. Sitten 130 koneelliseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 17.4, kaksi poistoehdotusta, 132 ja 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi O puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty ja pääsemme eteenpäin 138 kosa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 139 löijeri iltapuolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 18p puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 kastex puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 149 kosalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 pupakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sa- sitten 152 kasteks puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 Higgingsilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastetaan siis V. Tout le monde a pu voter? Oletteko äänestäneet? Tout le monde a pu voter? Äänestittekö jo? Äänestys päättyy. 15 pour. 15 puolesta 28 vastaan. Totta. Tälju. Sitten Le Jarik puolesta vastaan tyhjää. 156 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 154. Rapti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisikymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty 158 kasteksilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lyijärik 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 kasteksilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 167 kasteksilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastetaan siis 166. Tout le monde a pu voter. Äänestittekö jo? Äänestys päättyy vingt quatre pour dix neuf contre vous avez raison c'est adopté. Euh, cent soixante hyväksytty satakuusikymmentäneljä donc aux voix qui est pour puolesta vastaan tyhjää äh, hyväksytty. 65 de monsieur Kozak. Kosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi R puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 170 puolesta vastaan. 171 puolesta vastaan tyhjää, Kastex 172 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 173 Popakis puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 174 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 175 Korneliseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24, siihen on tämä S. Ja tämä teksti on teille kaikille jaettu. Uskon, että siihen on muutoksia tullut. Haluatteko, että luen tämän lopullisen tekstin vai luotatteko tähän? No, loistavaa. kaik luottamus täällä vallitsee, joten S puolesta vastaan No en nyt en olekaan enää varma, joten äänestäänpä uudelleen. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Äänestittekö? Päättyy 16 puolesta 27 vastaan. Ei, hyväksy, ei ole siis hyväksytty. 179 Higgins puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176. Anteeksi. Sitä, siitä ei äänestetäkään, mutta 178 Omen Ruitten puolesta vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastamme. Mun a pu le vote Äänestys päättyy. 22 puolesta 21 vastaan. No, hyväksytään. Sitten 181 Jarnohilta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty naisasiat kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme. Sur le 6 de la kuutosesta. Ah ben voilà, maintenant c'est clairement ouais. C'est beaucoup plus clair. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 30 vastaan, 9 puolesta, 9 vastaan. Blinkevich Jute puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 183 Jabroht puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. T. Tarkastamme tämän 183. Tout le monde a pu voter? Oletteko äänestäneet? Selvä äänestys päättyy. 19 puolesta, 31 vastaan hylätty. T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 Löjärik puolesta vastaan tyhjää hylätty 189 Kornelissen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 190 Pupapikis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 191 Higginsiltä 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty 193 Bachilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty naisvaliokunta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 26 edelleenkin 194 linniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 Blinkevichiutelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 Kosalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 Hirsiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 Linneltä pu- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 Kosalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 naisilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 200 linneltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200, jaha, no tarkastetaan tämä 200. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Äänestittekö? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjää, hyväksytty. Sitten 201 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 202 Esahilta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 203 puolesta, vastaan, puolesta, siis 203 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 205 viisi Job North puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kaksi nolla neljä putoaa, raukeaa 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 208 Lapilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 209 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme. Tout le monde a pu voter? Le vote Äänestys päättyy. 21. 21 puolesta, 20 vastaan. Hyväksy. Sitten kappale 30. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 samasta valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 Plumilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 Kosalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 Raptilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty 2, 2, 0, kappale 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 221 lin puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kaksi, Chapnohilta puolesta vastaan, tarkastamme 222. Äänestittekö? Äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 Kretsulta puolesta. Tähän tarkistetaan 223. Äänestittekö? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 18 vastaan. Olette aivan oikeassa. Hyväksy. Madame Kretu. Kretsu puolesta. Vastaan. Abstain. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi, kaksi, viisi. Kappale kolme, viisi, kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 226 reittiniltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 227 äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 pupakisilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 232 kosalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 14 naisvaliokunnasta puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 234 puolesta vastaan ty- hyväksytty. Lin puolesta vastaan hyväksytty. kaksi kolme kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi kolme seitsemän kasteeksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi kahdeksan hirsiltä puol- siihen on tämä suullinen ehdotus myös äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 239 puolesta vastaan tyhjä. No, tarkastetaan tämä 239 äänestys alkaa. Äänestittekö äänestys päättyy? 23 puolesta, 18 vastaan hyväksytty, 140 puole- 240 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 241 Kingsiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 lin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 liniltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 246 liniltä puolesta vastaan tyhjää. 246 uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestittekö? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 17 vastaan. Hyväksytty. 247 pupakisilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 248 harkinilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. FEM 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 manilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 252 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 253 sippeliltä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten yksi lin puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Zimmer 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Lin 3 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä man esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi harkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi löjärkiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän järkiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan linniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän liniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen kosalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 liniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 liniltä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 13 liniltä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty fem d puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 14 kasteksilta puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty fem b puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten C 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 järkiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tuossa D, B puolesta. Siihen on olemassa tuo Anteeksi. Siis Hyväksyttekö tämähän b mukaan tuon tarkistuksen 19 liniltä? Ei. Aha. Ei tätä voida tänne liittää suullisena. Se on lisäys. Tää, en minä voi muuttaa tätä sääntöä tässä nyt kesken pelin. Eli kompromissi B puolesta vastaan hyväksytty. Jos jostain kappaleesta on tehty välitysehdotus ja sitten tämä tekijä sitten täydentää sitä vielä. Ei sitten jälkikäteen voida sanoa, että se on täydennetty, koska kyllä tarkistuksen tekijän pitää nyt sitten päättää, mikä niitä tässä kattaa. Monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous en pensez? Esittelijä, mitä mieltä te olette? Euh, niin, tässä on kyseessä B, joka on hyväksytty. Sitä kannatan. Ja minä en, eh, minä en hyväksy näitä Rovalinin eh, lisäyksiä kohdassa 19 tarkistus 19. Eli siis tämä tarkistus B ei kata tuota lisäehdotusta. No, jotta tästä ei tule menettelyongelmia, niin äänestetään siitäkin sitten sitä Rova, eh, va, tarkistuksesta. Muutos. Tarkistus 19. Äänestäkää. Uh, minä vastustin tätä. Jos se on suullinen tarkastus, niin minä vastustan. Ça n'est pas un amendement niin siis äh, tämä suullinen tarkistus ei ole ja tämä, tämä ei kuulu kompromissi b joten äänestämme sitä erikseen 19 lin vastaan. No niin, tarkastamme. Sur l'amendement 19 de Madame Lin. 19 Lin. Tout le monde a pu voter le vote. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Sitten D 22 Higginsiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty 23 sama tekijä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 man puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 hierik puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 kodeliseniltä puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä. Sähköisesti äänestäkää. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 28 pour. 38 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten voimme äänestää Kaasan tekstistä. Se Ekonille, siinä puhutaan unionin vakaus, vakauden parantamisesta, erityisesti euroalueella, tarkistuksia. Tarkistus yksi. Kappale 1a, seitsemän puolesta vastaan hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Après le paragraphe 3, nous avons un amendement. Kolmosen jälkeen 16, tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18, yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan hyväksytty 21 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 6 tarkistus 22 Rova Grunilta joka on lisäys käsittääkseni. Eli 22 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pyydän anteeksi, tarkistetaan. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 16 puolesta 24 vastaan, siis hyvä, hylätty. Nyt sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kappale 6a, tarkistus 20. Herra Korferti. Retiro l'emendamento 20. Vedän pois 25 25. Euh, Eli tarkistus 25 on vedetty pois. 26 äänestetään puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta. Vastaan tyhjää. hyväksytty. Sitten kappale 6b, tarkistus 28 puolesta vastaan, hyväksytty 29, samat tekijät puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan, hyväksytty ja hyväksytty. Sitten mennään otsikon 7a, uusi, uusi puolesta, siis tarkistus 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 36, se on poisto, 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten 38 on yhteen sopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äh, uusi kappale 8a, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappale, äh, anteeksi huomioon ottaen äh, ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten koko lausunto sähköiseen äänestykseen. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 6 vastaan, yksi tyhjä ääni. Lausunto on hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Toivottavasti tämä nyt sitten inspiroi nyt sitten Ekon valiokuntaa, äh, äh, komissiota ja Herman van Rampoin työryhmää. Seuraavaksi aux lettres sur la mobilisation du fonds d'ajustement non euh, Euroopan mm, globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Ja ehdotan, että äänestetään näistä neljästä kohdasta järjestyksessä. Est-ce qu'on peut les prendre en bloc? Voidaanko ne äänestää kerralla? Hyvä. Eli kaikista kerralla. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nous devons encore. Sitten meidän pitää vielä äänestää Rova Jean Lambertin luon ö, suosituksesta asetuksen 823 vuodelta 2004 soveltamisalan laajentamisesta koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksin omaan heidän kansalaisuutensa vuoksi. Ennen kuin äänestetään, niin ehkä lyhyesti puheenvuoron luva Lamberille, vai eikö ole tarpeen? No äänestetään sitten puolesta. Vastaan tyhjää. Rova Lamberin lausunto on hyväksytty yksimielisesti. E, onnittelemme häntä. Sitten on viimeinen äänestys, jolla hyväksytään meidän vuoden 2001 työohjelmamme. Vastustaako joku tätä? Ei ole. No, sitten tämä, tämä on hyväksytty tämä työohjelma. Me olemme päässeet nyt äänestyksen päätökseen ja annan nyt sitten puheenvuoron rouva Zimmerille, joka esittelee lausuntonsa aiheesta. Niin, aiheesta Siis tämä on menossa naisasian valiokuntaan naisköyhyyden kasvot Euroopassa. Olkaa hyvä, rouva Zimmer. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä lausunto mietintöön naisten köyhyydestä Euroopan unionissa. Tässä on kyse sellaisesta mietinnöstä, jossa teemme yhteistyötä naisasioiden valiokunnan kanssa. Ja tässä haluan kiinnittää nimenomaan tähän huomionne, koska tässä tietenkin tulee ottaa huomioon tietyt menettelysäännöt. Toivottavasti kaikki kuulevat minua täällä. Tulkit ainakin kuulevat. Tässä, koska työllisyysvaliokunnalta me annamme lausunnon aiheesta kun näin päätetään. Sitten naisasioiden mietintöä varten. Me siis työllisyysvaliokuntana katsomme asiaa sosiaalisista ja työllisyyspoliittisista näkökulmista ja teemme siitä ehdotuksemme, kun taas sitten nämä naispoliittiset ehdotukset tulevat naisten oikeuksien valiokunnasta. Pari päivää sitten naisasioiden valiokunta järjesti kuulemisen tämän mietinnön puitteissa. Minä osallistuin sinne myös ja minulla oli mahdollisuus esittelijän, esittelijällekin esi, tuoda ehdotukseni. Ja haluan tosiaan korostaa sitä, että nämä valitsemani lähtökohdat ovat oikeat. Nimittäin on hyvä, että annamme aiheesta lausunnon, joka ei nyt sitten naisten asia sinällään käsittele. Ja naisasioiden valiokunnassa tästä ei ole mietintöluonnosta käsillä, joten konkreettisia ehdotuksia naisasioiden valiokunnasta ei minun tarvinnut ottaa huomioon, koska me voimme omat tärkeät ehdotuksemme sitten tehdä siihen tarkistuksin oman lausuntomme puitteissa. Joten tässä vaiheessa tämä on järkevä menettelytapa. Ja nyt oli hyvä hetki antaa sellaisia ehdotuksia tähän mietintöön, siihen naisoikeuksien valiokunnassa tehtävään mietinnön, jotta saisimme sinne mukaan nyt sitten virtaamaan myös nämä sosiaalipoliittiset näkökulmat. Ensimmäisenä me valiokuntana haluamme huomauttaa, että talouskriisin jälkeen työttömyys ja sosiaaliset vastoinkäymiset ovat lisääntyneet monissa jäsenvaltioissa ja sen takia kehotamme Euroopan unia, unia jatkemaan tätä keskustelua ja lujittamaan sitoumustaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kitkemiseksi, erityisesti lasten köyhyyden kitkemiseksi. Ja tässä tuomme esille nimenomaan rikkomuksen ihmisoikeus, ihmisoikeuksia vastaan. Ja kun katsomme, että me työllisyysvaliokuntana olemme mukana siinä keskustelussa, jota käydään Euroopan sosiaalirahastosta tai tulevan, tulevasta Euroopan sosiaalirahastosta ja miten sitä pitäisi kehittää, niin mä toiseksi ehdotuksekseni olen tehnyt sen, että erityisesti rahoitusta olisi lisättävä huomattavasti Euroopan sosiaalirahastolle, jotta voitaisiin tarjota riittävät resurssit sellaisille toimenpiteille, jotka kuuluvat strategian sisään ja joilla pyritään torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja jotka sitten ottavat huomioon tämän lippulaiva-aloitteen Euroopan 2020 strategiassa. Me olemme lisäksi myös, tai haluaisimme tuoda esille sen, että se erityisaihe, joka liittyy keskusteluihin, jota käydään köyhyyden mittareista. Ja että meistä tämä on hyvin tärkeä perusta sille, että erityisesti kun katsotaan naisten köyhyyttä, löytäisiin joitakin perusteita tai, ja, ja, ja, ja vertailukohtia – tilanteissa, joissa kehitetään eri jäsenvaltioissa omia toimenpiteitä. Tämä köyhyysmittari sellaisena kuin neuvosto sen on nyt määritellyt ja sitä määritelmää laajentanut, jossa jäsenvaltioiden pitää nyt sitten määrittää omat itselleen parhaiten sopivat mittarit Tämä on sellainen asia, joka vie tätä köyhyyskeskustelua toivottavasti myös siihen suuntaan, että naiset otetaan erityisesti huomioon. Ja varmasti naisten oikeuksien valiokunta voisi tämän erityisesti ottaa omaan mietintöönsä. Tässä on myös kyse siitä, että koko sosiaaliturva ja sosiaalipolitiikkakeskustelu pitäisi nyt ottaa keskiöön ja myös nämä yksilön oikeudet, varsinkin naisten oikeudet yksilöinä pitää ottaa huomioon. Tästä yhteistyöstä naisvaliokunnan kanssa varmasti voimme tässä mietinnössä tuoda tämän asian erittäin vahvasti esille ja toivomme, että parlamentti voisi sen sitten kokonaisuudessaan vahvistaa. Meillä on samanlaisia kokemuksia edelliseltä toimivalkaudelta jossa me sosiaalivaliokuntana olimme johtajana ja teimme mietinnön köyhyyden ja syrjäytyneisyyden vähentämisestä. Ja sitten taas naisasioiden valiokunta toi lausunnossaan yhteistyössä meidän kanssa oman kantansa mukaan tähän mietintöön. Ja nyt me teemme samalla tavalla ikään kuin kahtaalla tätä työtä Toivomme, että parlamentti hyötyy tästä, tästä kahden valiokunnan työstä. Tämä on nyt sitten ensimmäinen vaihe luonnokseksi ja uskon, että myöhemmässä vaiheessa voimme tehdä sitten lisätyötä tarkistuksien muodossa yhteistyössä naisasioiden valiokunnan kanssa. Kiitos. Bien, merci beaucoup. Kiitoksia. Euh, Madame Meissner, puis euh, Madame... Rova Meissner, Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Haluan kiittää esittelijää on, on, totta, että tällä hetkellä on aika vaikea nähdä, mitä aukkoja me nyt sitten naisasioiden valiokunnan mietinnössä täyttäisimme, koska sitä ei ole vielä olemassa, joten voimme tekemään paljon sitten tarkistusten kautta. Ja oikeastaan tässä vaiheessa valitsitte oikein tämän tien, mitä voidaan yleisesti sanoa täytän, täytteenä sille, mitä naisasioihin keskittyvä naisasianvaliokunta asiasta lausuu. Tähän lyhyesti kohtaan yksi. Luonnollisesti työttömyys on nousussa, varsinkin naisten osalta kannalta ja se tarkoittaa sitä, että naisten köyhyyskin on, on, on, on kärjistymässä. Nyt haluaisin kysyä, että voidaanko sanoa, että tämä on nyt ihmisoikeuksia loukkaava. No tietenkin ihmisarvoista elämää kaikille halutaan saada ja sitä ylläpitää oman työn ja, ja, ja, ja toimeentulon puitteissa, mutta ehkä meidän pitäisi katsoa kuitenkin, että teemme kaikkemme, jotta voisimme saada impulsseja tai, tai kannustimia työpaikkojen luomiselle. Kohdassa kaksi Euroopan sosiaali- sosiaalirahasto. Olisi ihan hyvä, jos sitä voitaisiin paksu, tai, tai, tai sinne saataisiin lisää maksettua, mutta pelkään, että näin tänä päivänä tässä tilanteessa ei voida tehdä, joten meidän pitää näitä rahoja sijoittaa vielä kohdennetummin kuin sosiaalirahastossa. Luonnollisesti Eurooppa 2020 sisältää myös tätä sosiaalista syrjäytymistä ja, ja köyhyyden torjumista ja joustoturvaa ja niin edelleen. Näitä pitää jatkossakin ottaa huomioon on hyvin vaikea sosiaalirahaston osalta tätä yhteisrahoitusta eh, viedä eteenpäin köyhien jäsenvaltioiden osalta, mutta tästä nyt sitten käydään keskustelua parhaillaan. Mm, onko tässä jatkossakin yhteisrahoitus ja, ja, ja voidaanko tätä kautta sitten kaikissa maissa naisten köyhyyttä jollain tavalla torjua sosiaalirahaston kautta? Lasten köyhyys on suuri ongelma. On totta, että meidän pitää tämä, tämä oravanpyörä katkaista. Hyvin usein on niin, että lapset kasvavat sellaisissa kotitalouksissa, joissa, on, joissa ollaan työttöminä. Ja, ja tämä on ikään tämmöinen sitten ke, ke, kehä, jota, josta lapset eivät pääse ulos. He eivät oikeastaan pääse myöskään terveydenhuoltojärjestelmään ja, ja, ja eivät jaksa käydä koulussa ja siinä, siinä, sen kautta sitten syrjäytyvät. Kohta neljä, jossa puhutaan josta Zimmer sanoi, että jäsenvaltioiden, jäsenvaltiot eivät toimi oikein. Öh, no ehkä subsidiariteetti kuitenkin pitää tältä osin säilyttää. Tietenkin pitää katsoa, mitä jäsenvaltiossa tehdään öh, köyhyyden torjumiseksi ja mitä tehdään sitten naisten aseman parantamiseksi mutta erityisesti tässä tilanteessa, kun pyritään torjumaan köyhyyttä, niin tämä paljon riippuu koulutus- ja terveydenhuolto ja myös työpaikkojen järjestymisestä. Ja, ja tätä kautta me, meidän pitäisi antaa parempia kehyksiä työllisyydelle. Mitä sitten sosiaaliturva ja sosiaalipolitiikka, joissa on tärkeitä mittareita, jotta voitaisiin parantaa naisten, naisten köyhää tilannetta, mutta pitäisi katsoa, mitä sitten koulutuksessa ja, ja työmarkkinoilla tehdään, jotta saataisiin mukaan enemmän naisia, varsinkin pääsy koulutukseen esimerkiksi pääsy julkiseen liikenteen, että päästään työpaikalle. Tämä on hyvin tärkeää myös, että on olemassa tällaista julkista liikennettä, että päästäisiin köyhyyskoukusta pois, loukusta pois. En ihan täysin hyväksy tätä, minä teen mielelläni tarkistuksia, mutta meidän täytyy nyt katsoa, mitä naisasioiden valiokunnassa asiasta tehdään ja sen jälkeen sitten tuomme omat argumenttimme tähän lisäksi. Kiitos. Euh, Madame Plum, Madame Morin. Rova Plum, sitten Rova Morin. Buona dimineața și... Kiitokset, hyvää huomenta. Kiitokset kaikille kollegoille näistä näkemyksistä. Minä olen ollut esittelijänä asiassa naisasiainvaliokunnassa. Ei vielä ole työ loppuun saatettu. Me teemme vielä työtä 8. marraskuuta on meidän viimeinen päivämäärämme. Olen käynyt läpi nyt tarkasti tämän Timmerin tekemän ehdotuksen ja otamme kaikki ehdotukset hyö käsittelyymme. Minähän olen myös jäsenenä tässäkin valiokunnassa ja sen takia voin mielelläni osallistua tähän työhön. Me olemme järjestäneet teidän erinomaisen kuulemistilaisuuden ja sen jälkeen on saatu selkeät suuntaviivat aikaiseksi tietyistä kysymyksistä, jotka otetaan mukaan myös tässä tekstissä. Ja tottu, tottahan on, että köyhyys, köyhyydellä on kolme eri ulottuvu, ulottavuutta ja tässä niistä sanotaan, että tällä on sukupuoleen liittyvä, maantieteeseen liittyvä ja sukupolviin liittyvä ulottuvuus. Ja jos me haluamme päästä tavoitteisiimme strategiassa 2020, varsinkin köyhyyden alentamistavoitteissa ja myös työllisyyden kasvattamistavoitteissamme ja myös tavoitteiden saavuttamisessa, samoin kuin myös naisten ja miesten välisten mahdollisuuksien yhtenäistämistavoitteissa. Varmasti kaikki nämä asiat tulevat esille tässä tekstissä, samoin kuin työmarkkinoiden sukupuolten välinen tasa-arvokysymys, koska tällaista selvää syrjintää on olemassa edelleenkin työmarkkinoilla ja varsinkin haluan puuttua juuri tähän maksu, äh, palkanmaksuongelmaan ja palkanmaksueroihin, suuriin eroihin, jotka vaikuttavat myös tuohon eläkejärjestelmään. Jäsenvaltioissa on aloitettu jo huomattavia eläkejärjestelmäuudistuksia ja meidän täytyy muistaa, myös tuo vihreä kirja, jonka komissio on julkaissut eläkkeistä ja myös eläkkeiden yhtenäinen maksu naisille ja miehille. Ja meidän täytyy tarkasti miettiä, sosiaaliturvan yhtenäistämistä ja tasapuolista jakautumista. Me olemme keskustelleet tässä myös tuossa julkisessa kuulemistilaisuudessamme ja meidän täytyy miettiä sitä, miten siirtolaisnaiset ja haavoittuvista ryhmistä peräisin olevat naiset ja vähemmistöryhmien naiset. Mehän olemme juuri eilen kuulleet romanivähemmistön on, ja erityisesti romaninaisten ongelmista. Ja erityisesti näihin asioihin meidän täytyy kiinnittää erityistä poliittista huomiota samoin kuin työelämän ja perheelämän yhtenäistämiseen on kiinnitettävä huomiota ja puhun tässä varsinkin äitiyslomasta ja sitten työturvallisuudesta ja työterveydestä ja vanhempaa vanhempainlomasta ja lasten hoitotuista. Näin koko elämän ajan täytyy näitä nämä asiat ottaa huomioon työmarkkinoidenkin näkökulmasta. Ja Euroopan unionin varat, joita käytetään näissä kysy- näihin tarkoituksiin, vaatii lisäkeskustelua siitä, miten parhaiten näitä varoja voidaan käyttää. Ja me tarvitsemme selkeää yhteistyötä tähän, tämän työn edistämiseksi. Joka tapauksessa tämä teksti, jonka olemme saaneet, kerää hyvin yhteen ja luettelee hyvin ne työt, sen, sen työn, jota meidän täytyy tehdä sekä lainsäädäntötasolla että lainsäädäntötyön ulkopuolella päästäksemme niihin tavoitteisiin, joita unioni itselleen on asettanut. Ja minun mielestäni on nyt juuri aivan oikea hetki ryhtyä käytännönläheisiin konkreettisiin toimiin. Minä olen aivan varma siitä, että me voimme tehdä hyvin tehokkaasti hedelmällistä yhteistyötä täällä näiden kollegoiden kanssa ja odotan suorastaan kärsimättömästi tätä yhteistyötä ja olen kovasti innostunut siitä, että saan nyt tulla tänne kuulemaan myös teidän näkemyksenne tekstin parantamiseksi. Kiitoksia. Madame Morin, puis Madame Lambert. Morin, Lambert. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kollegojani niin Gabriel Zimmeriä ja Jarva Pomia heidän puheenvuoroistaan. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys joka on yksi vahva osa-alue EU-politiikassa, tasa-arvo kansallisten välillä taistelu köyhyyttä vastaan. Ja haluaisin palata tähän tarkkaan otsikkoon tässä lausuntoluonnoksessa. Öö, naisköyhyyden kasvot EU:ssa ranskankielisestä versiosta. Ja tässä on se riski, että haluamme ottaa tähän mukaan kaiken tällaisen tekstiin. Aivan erityisesti ajattelen, Rova Zimmer, täällä on monia sellaisia kohtia, jotka minua kovasti miellyttävät ja olen niistä samaa mieltä täysin, mutta en ole samaa mieltä yhdestä kohdasta nimittäin. Te sotkette yhteen köyhyyden tähän, köyhyyden tähän. Lastenköyhyys kuitenkin, se liittyy muunlaiseen problematiikkaan. Se on oma ongelmansa ja siitä täytyy tehdä täysin eri tutkimus, joka vasta- tarvitsee omat vastauksensa. Mielestäni me heikennämme tässä toisaalta meidän lausuntoamme naisten köyhyydestä ja täällä ei tehdä silloin kaikkea, estetä kaikkea sitä, mitä pitäisi tehdä lasten köyhyyden hyväksi. Tämä kohta kolme tässä muodossaan ei ole hyvä, kun ajatellaan tätä tavoitetta, jonka haluamme saavuttaa. Minä en ainakaan sitä hyväksy, koska me ohitamme tässä kaksi tavoitetta, kun sotkemme nämä ongelmat toisiinsa. Tämä on erittäin monimutkaista rajoittua pelkästään tiukasti aiheeseen, mutta mielestäni meidän pitää pystyä tähän. Muutoin emme käsitellä asiaa kunnolla, emmekä mene asioiden ytimeen saakka, joten halusin tämän sanoa. Sitten toinen kohta. Rova Plumin lähestymistava. Tässä puhua maantieteestä, sukupuolesta, sukupolvista. Mä haluaisin korostaa tätä seikkaa. Köyhyysongelma naisten parissa pahenee tietyssä sukupolvessa, joka pikkuhiljaa tietysti häipyy, mutta tällä hetkellä kärsii akuutista köyhyydestä. Minkä takia? Koska tämä on vielä sukupolvi, joka ei päässyt yhtäläisellä tavalla mukaan työelämään. Kyseessä on sukupolvi naisia, jotka eivät hyötyneet tasa kysymyksestä ammattikehityksessä ja kuitenkin he ovat hyötyneet tästä eliniän pitenemisestä. Ongelmat ovat paljon vakavampia sukupolville, jotka ovat tällä hetkellä köyhiä ja, ja meidän pitää heille tehdä jotakin erittäin nopeasti. Sitten kolmas osia, asia, johon haluaisin kiinnittää teidän huomioon, Ruva Zimmer, on, että maantieteellisesti on olemassa alueita, jotka ovat paljon huonommassa asemassa kuin muut, ajatellen naisten köyhyyttä, ajatellen erityisesti maaseutuja, maaseutualueita. Siellä harjoitetaan paljon vähemmän tukipolitiikkaa, tai niitä varten on vähemmän sellaisia laatettu. Ja kun katsotaan sitten e- e- e- Euroopan sosiaalirahaston toimintaa, meidän pitäisi tehdä kiinnittää paljon enemmän huomiota eroihin kaupunkialueiden kohdalla. Niistähän on monenlaisia toimintaohjelmia. apua keskittyy sinne ja toisaalta pitää ottaa huomioon maaseutualue. Siellä tapahtuu varsin vähän yhtään mitään tämän suuntaista. Ja haluaisin myös, että todellakin otettaisiin huomioon kaikki ongelmat, jotka liittyvät sosiaaliturvaan, koska varsin usein sosiaaliturva naisille siinä määrin, kun heitä suljettu pois tässä sukupolvessa työelämästä. He eivät ole tehneet työtä ja heidän sosiaaliturvansa liittyi puolison sosiaaliturvaan. He olivat siis riippuvaisuuden suhteessa Tehän tiedätte, että eliniän odote on pidempi pidemmin naisille kuin miehille, ja on monia ö, leskiä. Monet eivät halua ottaa tätä leskikysymystä ollenkaan huomioon. Vielä näinä päivinäkin tässä kuulin miesten sanoa, että olen aivan kyllästynyt kuulemaan näistä leskistä, mutta tämä on kyllä paljon isompi ongelma kuin voisi luulla, ja haluan, että tämä otetaan tässä esille, ja se myös ratkaistaan. ratkaistaan haluaisin, että kaiken sellaisen, mitä voidaan sanoa ja mistä ollaan konsensus, konsensuksessa, niin pitäisi mennä ihan tosi ongelmien ytimeen ja meidän pitää poliittisesti pyrkiä vaikuttamaan tehokkaasti näihin, että voidaan vähentää köyhyyttä ja luota tässä teidän yhteistyökykyynne. Kiitoksia. Madame Lambert. Lambert, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Huomasin, että tässä nyt käydään tämmöistä sukupuoli, äh, sukupuolikeskustelua tässäkin valiokunnassa. Äh, olen pitkälti samaa mieltä kuin mitä Rovat Simmerin lausunnossa on mukana, erityisesti kohta neljä, jossa kritisoidaan näitä työttömiä kotitalouksia työtön kotitalousindikaattori ja se on oikein kohdallaan, koska on hyvin usein tällaisia hyvin kunnianhimoisia kansallisia strategioita sen lisäksi, mitä EUn tasolla tehdään. Täällä puhuttiin myös sosiaaliturvasta ja, ja suku, sen yhteydestä sukupuoliin. Tämä varmasti kuuluu myös osana meidän esityslistaamme. Haluaisin mainita nyt sitten siirtolaisuudesta josta Rava Plamkin puhui. Naiset siirtolaisina, ei siis, ei siis puolisoaan seuraavina, vain itsenäisinä siirtolaisina. Tällaiset tietenkin on mukana silloin, kun miehet siirtyvät työnsä kanssa, mutta silloin usein he eivät ole mukana työmarkkinoilla muutenkaan ja tällaisen ryhmään ei varmasti köyhyyttä voida sitoa. Mutta tämä liittyy nyt siihen kritiikkiin, joka liittyy tähän työtön kotitalousindikaattoriin. Nimittäin niin kuin esille tuli kysymys työssä käyvien köyhyydestä ja miten tämä vaikuttaa kotitalouksiin, jos on todella matala tulotaso niin miten se vaikuttaa kotitalouksien asemaan. Tätä ehkä kannattaisi harkita. Ymmärrän kyllä, että jo lausuntojen suhteen on aina ongelma, että on tosi vähän tilaa, joten äh, pitää antaa vain nämä niin kuin ranskalaisena viivoina nämä tärkeimmät asiat eikä niitä kovin paljon voi laajentaa. Minä pidän kuitenkin hyvänä, että me teemme yhteistyötä asiavaliokunnan kanssa, mutta kuitenkin työvo- työvoiman oikeudet ovat meille hyvin tärkeä kysymys ja, ja se kannattaa tähän tuoda mukaan. Mitä sitten tulee tämän ihmisoikeuksien rikkomiseen? No onhan tämä nyt jollain tavalla, jos ajatellaan perusoikeuksia, pää, sa, sa, asun, asu, oikeus asuntoon, suojaan, oikeus terveydenhuoltoon, joka on mainittukin. Nämä ovat tämmöisiä perusoikeuksia, joten on tässä tällainen oikeus, ulottuvuus, joka on ihan paikallaan tässä lausunnossa. Madame Madame Roittava, olkaapa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Zimmeriä tästä työstä olen kuitenkin samaa mieltä niiden kanssa, jotka haluaisivat edelleen enemmän kiinnittää huomiota naisiin. Haluaisin täsmällisempiä ehdotuksia syrjinnän ja naisten köyhyyden torjumiseksi. Eurooppa on selvässä kriisissä ja naiset ovat joutuneet kärsimään kaikista eniten tästä talous- ja rahoituskriisistä. Tämä kriisi on muotoutunut myös yhteiskunnalliseksi kriisiksi siitä syystä, että hyvin useat, useat jäsenvaltiot, valitettavasti myös minun käsi, kotivaltioni, ovat leikanneet julkisen sektorin työpaikkoja, joista 85 prosenttia näistä työntekijöistä ovat juuri naisia. Ja tämä vaikuttaa suoraan naisten köyhyyteen ja myös tietysti sitten koti, kotona oleviin kodittomiin naisiin ja tämä on tietysti ikävää. Lisäksi on myös monia naisia, jotka joutuvat asumaan Ähm, ystäviensä tai vanhempiensa luona, koska heillä ole riittävästi varoja omaan kotiin. Ja myös naisten ja miesten välinen epätasa-arvo on erittäin korkea palkkakysymyksissä, varsinkin 17 prosentistakin on puhetta. Ja, tämä, ja sitten äitiyslomasta ei ole riittävästi jäsenvaltion tarjoamaa suojaa e, ja tukea lasten lapsilisissä ja sitten lastenhoitokysymyksissä. Ja yksin elävät naiset ja yksin huoltajanaiset eivät myöskään saa riittävästi apua valtiolta esimerkiksi lastenhoidosta hoitoon ja sen takia vanhempien köyhyys siirtyy tai vähintään vaikuttaa lapsiin. Zimmer on ottanut tämän asian kuitenkin huomioon, mutta meidän ei tule kuitenkaan unohtaa ikääntyneitä naisia, vammaisia naisia ja siirtolaisnaisia ja heidän työmarkkinaongelmiansa, samoin kuin sosiaaliturvaongelmia. Täytyy ryhtyä mitä pikimmin riittäviin toimiin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. On selvää, että tämä uusi talousarviorakenne luo uusia paikkoja, uusia varoja rohkaistaksemme naisia osallistumaan näihin erilaisiin naisia, naisiinkin kohdistuviin hankkeisiin, varsinkin sosiaalirahasto tähän osallistuu ja vähemmistö naisia ohjataan koulutukseen ja opetuksen piiriin. Kuten tekstissä selvästi osoitetaan, niin naisten, naisten tekemästä alipalkatusta ja työstä on ollut oma lausunto jo täällä, täällä valiokunnassa. Naiset hyvin usein joutuvat kärsimään tällaisista huonoista työsopimuksista ja lyhyistä työsopimuksista, koska he pitävät huolta lapsistaan ja he joutuvat aina kärsimään syrjinnästä työmarkkinoilla. Tästä, tästä näkökulmasta katsottuna minun mielestäni täytyisi enemmän korostaa näitä lainsäädännöllisiä ja ei-lainsäädännöllisiä keinoja ja minä aion tehdä tästä näihin asioihin liittyviä tarkistuksia. Kiitoksia. Euh, madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että tässä meillä on tilaisuus saada aikaan erittäin hyvä teksti ja todellakin yrittää saada aikaan yksimielisyys, jotta todellakin saa, pystyttäisiin tekemään jotain konkreettista naisille, jotka joskus todellakin kärsivät huomattavasta köyhyydestä. Olen sitä mieltä, että pitäisi kuitenkin puhua myös lasten Kyllä, olen kyllä Elisabetin kanssa samaa mieltä siinä, että ei pidä kaikkea tämän sotkea, mutta kuitenkin tämä pitäisi pitää jotenkin mielessä, koska naisten köyhyys <laughs> väkisinkin lisää lasten köyhyyttä, mutta eihän se tietenkään ole tämän tekstin aihe, pääaihe. Olen sitä mieltä, että sitä vastoin pitää ehdottomasti työstää tai puhua koulutuksesta ja yliopistokoulutuksesta myös, peruskoulutuksesta, koska näin naiset voivat myös tehdä valintoja, mitä tulee heidän uransa, ammattiinsa, koska jos he eivät edes kouluun mene, niin silloinhan syrjäytyminen on totaalista. Mitä tulee Euroopan sosiaalirahastoon, olen samaa mieltä tietenkin täysin siitä, että pitäisi käyttää sen varoja köyhyyden vastaisessa taistelussa, mutta aina ottaen huomioon ennen kaikkea ammattikoulutus, koulutus työelämään mukaan pääseminen. Tietenkin ehdottomasti pitää ajatella yksi, yksinhuoltajaperheitä, naisia, jotka ovat yksin laps, lapsensa kanssa, kun tekee kun yksin ja työnteko vaatii silloin jonkinlaisia hoitomahdollisuuksia lapsille. Näin pitäisi heitä voida auttaa lastenhoidon kautta. Ja mielestäni pitää puhua myös Siirtolaisperheistä tietysti on aina puhuttu paljon romaneista. Minä kun ajattelen tätä kyseistä vähemmistöä, niin olen voinut todeta tämän naisten ja lasten kohdalla. Jos tätä työstettäisiin, niin pystyttäisiin paremmin integroimaan näitä. Tämä koskee sitten kaikkia muitakin väestöryhmiä. Sitten sosiaaliturva on aivan olennainen kysymys. Naiset, jotka eivät voi tehdä työtä, pitää myös ottaa huomioon se, että silloin kun he hoitavat lapsiaan, että heitä voitaisiin auttaa taloudellisesti, koska muuten sama asia. He joutuvat köyhyyteen. On ne, jotka, niitä, jotka voivat tehdä työtä, mutta ikävä, ikävä kyllä myös niitä, jotka joutuvat jäämään hoitamaan lapsia, eivätkä voi tehdä työtä. Tämä pitää pitää mielessä edelleen. Ja tämä on hiukan konkreettisen ehdotus. Kun tapahtuu irtisanomisia yrityksissä, niin ikävä kyllä aina ei, oteta, ei aina oteta huomioon lapsia ja vastuuta perheestä, ja tämä on myös olennainen kysymys, joka pitää ottaa huomioon. Mutta joka tapauksessa kiitoksia. Tässä on mielestäni on varsin hyvä teksti, jota voidaan sitten työstää eteenpäin. Plum, olkaapa hyvä. Mulțumesc mult. Uh, uh, just for one... Kiitoksia. I would like to ask all my... Niin haluaisin vain lyhyesti pyytää kollegoita allekirjoittamaan eh, julkilausuma 48, joka on yksinhuoltajien. Ei tästä asiasta nyt ei ole kyllä syytä käyttää puheenvuoroja. Haluaisin ainoastaan sanoa pari sanaa. Olen allekirjoittanut tämän naisasiainvaliokunnan kanssa tehdyn tekstin näistä rooleista. Rova Zimmerkin viittasi juuri näihin kysymyksiin. Puhumme tietysti köyhyydestä kokoisu, kokonaisuutena. Naiset tietysti liittyvät tähän ongelmaan. Tästä on, hyvä, tästä on puhuttu nyt tietysti jo paljon tarkistuksia varmaan tulee paljonkin ja puhutaan sitten maaseudulla elävistä naisista, vanhempain tilanteesta ja köyhyydestä ja sen sellaisesta naisten eläkkeistä ja niin poispäin. Katsotaan, miten me saamme tämän kaiken yhtenäistettyä, mutta Tuskin tämä kovin helppoa työtä on. No, käyttäisin nyt joka tapauksessa tätä keskustelua hyväksi. Niin. Katsotaan ja tehdäkseni seuraavan ehdotuksen, miten ehkä pääsisimme tästä eteenpäin Ranskassa. tuskin minun tarvitsee teille nyt tässä sen enempää asiasta puhua naisasioiden, mm, naisasioista vastaava merkittävä lakimies Alik on puuttunut näihin kysymyksiin ja minä mietinkin sitä, että olisiko nyt hyvä mahdollisuus viedä tätä ehdotusta eteenpäin ja saada hänet tänne. Miten katsomme tätä sihteeristön kanssa ja esittelijän kanssa, mutta saattaisi olla nyt hyvä hetki käydä tätä keskustelua. Nyt esittelijä vai Rovana, haluatteko te myös sanoa jotain? Kyllä myös Blum saatte sanoa tästä vielä jotain esittelyn jälkeen. Mohan, olkaa hyvä. Halusin vain lyhyesti sanoa, että kannatan mitä te ehdotatte siitä, että, että Rova Aligny saataisiin tänne kuultavaksi. Hän on paljon korkealla tasolla tehnyt työtä kehittääkseen naisten juridista asemaa, oikeudellista asemaa kaikissa jäsenvaltioissa. Oli hyvä kuulla häntä. Niin, tämä, tästä aloitteesta puhun tietysti Zimmerin kanssa ja muutenkin. Nyt Rovana, niin onhan tästä jo puhuttu. Zimmer, olkaa hyvä. Ja, ich dachte, Sie hätten Frau Plum. Luulen, että Rova Plum sai vielä puheenvuoron. Mä pyydän anteeksi. Niin, hyvät puheenjohtaja, kiitos siitä, että tarkensitte vielä sen, että koska tässä on kyse kahden valiokunnan yhteistyössä, niin minä nyt pidän kiinni tästä sopimuksesta, johon me pääsimme. Luonnollisesti monet naiset, jotka ovat myös tuolla valiokunnassa Varmasti pystyisimme yhdessäkin täällä tekemään naisten köyhyydestä mietinnön, mutta tilanne on nyt toinen. Ja ja tässä tilanteessa nyt meidän pitää sitten noudattaa myös sopimuksia toisen valiokunnan kanssa, jotta voimme jatkaa työtä tästä. Meidän tehtävämme on tuoda esille yleisiä tekijöitä naisasiavaliokuntaan, jotta sitten heidän mietintönsä voidaan hyväksyä ilman, ilman äänestystä. Eli he, sopi, he eivät äänestä meidän lausunnosta sen jälkeen enää, koska me nyt olemme tässä tiivistetyssä yhteistyömenettelyssä sopineet. Meillä nyt on mahdollisuus saada siis mukaan tämmöiset yleiset kehykset, sitten miten yleisesti sukupuoli, maantieteelliset kysymykset, vähemmistöt, etniset vähemmistöt, yksinhuoltajaäidit, miten tällaiset konkreettiset tilanteet sitten – joita hyvin usein otetaan käsittelyyn, niin ne sitten tuodaan tuolta toisesta valiokunnasta tähän mukaan. Tämä on meidän kannaltamme vähän vaikea, koska kaikki odottavat nyt, että mitä haluamme tässä asiassa ja mitä haluamme saada läpi sitten tekstiksi. Minä, minä kärsin teidän rinnallanne ja mielelläni haluaisin tehdä tällaisen lausunnon ihan itse ja kyllä meillä olisi paljonkin sitten tarkistuksia, tarkistuksien muodossa tehtäviä lisäyksiä. Meidän täytyy kuitenkin tasapainottaa se, että, että me olemme tosiaan, meitä on pyydetty tekemään tämä yleinen puolisko tätä mietintöä. Joten nyt sitten työllisyysvaliokuntana menee sanat yhä sekaisin tässä, että me, me emme nyt sitten saa astua toisten varpaille. Me haluamme säästää tämän, tai sopi, säästää tämän yhteistyömenettelyn säännöt ja, ja, ja noudattaa näitä sopimuksia tuoda sitten tämän lausuntomme, joka sitten täysistunnossa menee läpi Euroopan parlamentin mietinnön muodossa. Ja tätä minä nyt pidän mielessäni ja senpä takia haluan, että ymmärrätte, että, että minä en kaikkia yksityiskohtia voi ottaa mukaan, vaikka ne kuinka olisivat tarpeellisia. Sitten kysymys ihmisoikeuksista. Rova Lambert sanoi siitä jotain ja muutkin. Mutta tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että, että on hyvin tärkeää, että että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen katsotaan, nähdään ihmisoikeusnäkökulmasta. Me olemme hyvin usein vaatineet tällaista holistista lähestymistapaa, kun pyritään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ratkaisemaan. Kyllä me toisaalta, en, tai emme voi toisaalta sitten vaatia, että meillä on tämmöisiä yksilövaatimuksia sosiaaliturvan osalta, jos me emme ajattele, että nämä kaikki kuuluvat osana ihmisoikeus- ja perusoikeuskeskustelun. Ja tässä nimenomaan naisista tästä kyse, miten saadaan asunto, oikeus puhtaaseen veteen, perusoikeus lämmitykseen, energiaan, hellaan kotona. Nämä liittyvät osana näihin perusoikeuksiin ja sitä kautta ihmisoikeuksiin. Ja senpä takia on hyvin tärkeää, vaikka, nyt puhutaan sitten toissijaisuusta ja näistä mittareista, niin kyllähän meillä tietenkin on erilaiset lähtökohdat. Meidän kannattaa kuitenkin ajatella, mitä tarkoittaa sitä, että EUn tasolla ei laadita yhteisiä mittareita, jotka kaikille jäsenvaltioille olisivat samalla tavalla sovellettavat. Kiitän kaikista niistä vinkkeistä, jotka sain tästä keskustelusta ja toivon, että saamme nyt jollain tavalla meidän tahtomme tähän, äh, tähän yhdistettyä ja saamme äh, tehtyä hyvää yhteistyötä tämän, tämän äh, vastaavan valiokunnan kanssa. Kiitos esittelijä. Niin, Totta kai tämän valiokunnan jäsenillä on oikeus esittää tarkistuksia näihin naisasioihin liittyviin kysymyksiin ja sitten naisasiainvaliokunnan kanssa tässä lyömme viisaat päämme yhteen. No niin, tarkistuksia voi jättää kuudenteen päivään lokakuuta iltaan asti ja käsittelemme niitä 8. marraskuuta hyväksyäksemme ne 9. marraskuusta. Ja 29. ja 30. marraskuuta jompana kumpana päivänä naisasiavaliokunta käsitettä käy, käyttää puheenvuoronsa. Nyt tämä asia on kohta on käsitelty. Nyt antaisin vielä puheenvuoron ihan hetkeksi Alessandro Alejandro Serkasille, koska hän on käynyt keskusteluja juuri äskettäin tästä yhteisestä lupajärjestelystä ja hän varmaankin voi antaa meille nyt selvän tiedon siitä, mitä neuvoston kanssa on tapahtunut. Serkas, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti kolmessa minuutissa kolmesta asiasta. Haluaisin muistuttaa siitä, mitä on tapahtunut ja kerron ongelmista, joita meillä nyt on. Ja sitten kerron kollegoille, mitä tulevina viikkoina tapahtuu. Siis tämä tausta, 15. päivä, meillä oli kokous, trilogi, epävirallinen sellainen live-valiokunnan vastuuvaliokunnan kanssa ja neuvoston kanssa mukana siis Belgian puheenjohtaja, maan edustaja ja minä itse 28. tällä viikolla varjoistelut olivat mukana kokouksessa ja ilmaisin selkeästi, mitä nyt oli pöydällä. Libe-valiokunta on juuri äänestänyt omasta mietinnöstään siis. Nyt ollaan lähestymässä loppua. Tällä hetkellä muistan vielä, että tämä miet, tässä mietinnössä on yksi osa yhtenäislupa. Se kuuluu kansanvapauksen valiokunnalla, mutta siinä on toinenkin osa. Se koskee sosiaalisia työoikeuksia työntekijöillä kolmansissa maissa, jotka tulevat EU-hun laillisesti, ja tämä kuuluu meidän vastuuseemme. Ja tässä on se riski, että tämä direktiivi unohtaa oikeudet yhtäläisen kohtelun ja puhutaan vain yhtenäisluvasta, joka on tällainen hallinnollinen kysymys. Ikävä kyllä, näin tämä asia on edennyt ja live-valiokunta on päävaliokunta ja me olemme oikeuksien valiokunta, niin meidät on vain kutsuttu mukaan tähän keskusteluun. Nyt ollaan lähes loppua. Libe-valiokunta ei aiheuta paljonkaan ongelmia neuvoston kanssa, ei ensimmäisessä käsittelyssäkään ei näin ollut, ja me halus, mutta tässä on jäljellä kuitenkin vielä varsin vakavia ongelmia. Viittaisin kahteen kaikkein pahimpaan ongelmaan, joita meillä on sulkeissa. Ne ovat sellaisia ongelmia, jotka eivät liity mitenkään komission, koska komission kanssa kyllä saisimme sopimuksen aikaan vaikka huomenna, koska me haluamme hyväksyä komission lainsäädäntöehdotus. Neuvosto ei kuitenkaan sitä hyväksy. Se haluaa olla tiukempi. Ja nämä kaksi ongelmaa siis. Ensinnäkin oikeus sosiaaliturvaan. Me juuri tästä äänestimme Lambert-mietinnöstä Siinä me tuimme neuvoston päätöstä, jonka mukaisesti kolmansien maiden työntekijät, jotka Euroopassa toimivat ja ovat jossakin maassa, heillä on kaikki oikeus turvaan. Mukaan lukien on suljettu pois tiettyjä rajoituksia, joita aikaisemmin oli, mitä tulee perhe, perheiden suojeluun kun joku yhteisö siirtyy eh, Espanjasta Italiaan tai jostakin muusta maasta toiseen, heillä on sosiaaliturvaoikeudet siinä maassa, missä työtä tekevät ilman minkälaista rajoitusta olemme juuri hyväksyneet 883 asetuksen. Kaikki rajoitukset on poistettu, yhtäläinen kohtelu koskee kolmansien maiden työntekijöitä. Mutta yhtäläisen kohtelun direktiivissä neuvosto haluaakin mennä taaksepäin ja haluaa tiettyjä rajoituksia, jos koskee sosiaaliturvaa tietyn, tietyn kohdin, niin että työntekijät EUn ulkopuolelta, kun tulevat EUn, eivät saisikaan näitä oikeuksia. Joten tässä on tämä johdonmukaista, ja me täällä valiokunnassa haluaisimme, että neuvosto hyväksyy tämän asian, joka on jo päätetty. Ja tämä on yhtäläinen kohta, joka koskee myös kolmansien maiden kansalaisia täällä Euroopassa. emme voi tällaista hyväksyä. Tämä on ongelma. Emme voi mennä taaksepäin asiassa, mikä on jo ratkaistu parhain päin. Sitten työntekijät, jotka ovat siirtyneet kolmansista maista EU-hun ja tulevat siis tänne olemme valmiit hyväksymään, että jos nämä työntekijät kuuluvat tähän lähetysdirektiiviin, silloin eh, ei koske yhtäläistä kohtelua, mutta jos, mutta jos eivät kuulu tähän direktiiviin, haluamme, että he kuuluvat sitten tähän yhtäläiskohteludirektiiviin, koska muutoin heihin sovellettaisiin alkuperämaan lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaisi sitä, että yritykset kolmansissa maissa voisivat siirtää työntekijöitään Eurooppaan palkoilla ja sosiaalioikeuksilla alkuperämaasta. Mutta jos he, heitä koskee tämä lähetysdirektiivi, työntekijöiden lähetysdirektiivi, niin heitä koskisi myös yhtäläinen kohtelu. Tämä on vakava ongelma, jonka voimme luoda tulevaisuudessa yhteisön alue- tasolla. Komissio on meidän kanssamme samaa mieltä, mutta neuvosto ja jotkut maat siellä vahvasti vastustavat. Mutta tämä on tällainen punainen raja. Minä olen valmis perjantaihin saakka, kello 12 saakka, saakka ottamaan vastaan lausun mielipiteitä tarjouksista, joita voisin tehdä neuvostolle. Joten ensi, tulevina viikkoina puheenjohtajamme jatkamme tätä epävirallista kolmikantaneuvottelua neuvoston ja komission kanssa yrittäen nähdä, voisimmeko saada asian loppuun käsittelyksi ensimmäisessä käsittelyssä, mutta jos tämä ei onnistu, niin silloin tämä, tämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeä tulevaisuuden kannalta tämä direktiivi. On parempi silloin käyttää tähän aikaa, pohtia, miettiä, analysoida juridisesti kaikkia aspekteja direktiivissä, eikä laatia huonoa oikeudellista tekstiä, joka sitten synnyttää valtavasti rasismia ja muukalaisvihaa ja synnyttää mielipiteitä, jotka vastustavat ulkomaalaisia työntekijöitä EU-ssa. Siis on yhtä, yhtenäislupa, mutta tässä pitää kuitenkin varoa sitä, että tähän liittyy tämä suuri kysymys, joka liittyy oikeuksiin ja vapauksiin. Ja tämä on tärkeä hetki, näemme tämän joissakin muissakin kysymyksissä. Meidän pitää pohtia, miten kohtelemme ihmisiä, jotka siirtyvät tänne Eurooppaan, jos heillä ei ole samanlaisia oikeuksia kuin eurooppalaisilla. Ja siis to, perjantaihin asti, keskipäivähän asti otan teiltä kirjallisessa muodossa mielipiteitä ja tarjous, ehdotustarjouksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, uh, Kiitos esittelijä. Me lähetämme sähköpostin valiokunnan jäsenille noudattaen teidän pyyntöänne. Ja hyvä, että sanoitte, kuinka äh, arkaluontoinen kysymys tässä on käsissä. Ja tämän teidän mietintönne varmasti nyt sitten äh, synnyttää kommentteja. No niin, me olemme päässeet esityslistamme päätökseen tältä osin. Ja nyt sitten vaan toivotamme tervetulleeksi komissaari Andorin, joka tuolla näköjään, jonka kanssa on jo keskusteltu hän tuolla odottelee takana, salin takaosassa, että pääsimme aika esityslistamme jälkeen. Toivottavasti häntä ei nyt sitten kovasti tämä haitannut. Me aloitamme siis kuulemi, kuule, tai keskustelun hänen kanssaan. Komissaari kertoo hänen osaltaan ensi vuoden työohjelmasta. Bienvenue, monsieur le commissaire. Euh, vous étiez... No niin, tervetuloa. Me teidät näimme eilen erilaisessa yhteydessä äh, Libe-valiokunnan kuulemistilaisuudessa romanien erityistilanteesta. Ja nyt sitten tänään me jatkamme keskustelua ja odotamme, että kerrotte meille komission työohjelmasta teidän salkkunne osalta. Ehkä voitte tuoda meille nyt sitten jotain lisätietoa. Olkaa hyvä. Thank you much, eh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, niin totta, eilen tapasimme jo. Se oli minulle hyvin hyödyllinen tilanne, jotta sain eh, tietää parlamentin kannan romaanikysymyksessä. Luonnollisesti tämä on eh, muualla kehitettyä ohjelmaa, mutta se ehkä hieman lyhentää minun tämän päivästä puheenvuoroani, koska siitä eilen keskusteltiin. Tässä on vielä paljon työtä tekeillä, kuten komission puheenjohtaja Strasbourgissa äh, viime viikolla kertoi unionin tilasta. Ymmärrämme, että nyt on tila, jossa kasvu ja työpaikkojen äh, äh, synnyttäminen pitää saada, äh, pitää saada käyntiin ja minun alallani sosiaaliasioissa nyt sitten jotenkin tätä asiaa tuetaan. On hyvin tärkeää, että me ilmaisemme sitoumuksemme äh, näiden meidän, siis minun ja, ja teidän äh, toimielintenne välillä Tiedä, ymmärsin, että haluatte keskustella ehkä muistakin päivän polttavista kysymyksistä, ei pelkästään komission työohjelmasta, eilisestä mielenosoituksesta. Äh, saimme taas muistutuksen siitä, mitkä ovat meidän velvollisuutemme ja, ja, ja sieltä saatiin paljon varmaan keskustelun aihetta, joten varmasti en voi välttää siitäkään tänään keskustelemasta, vaikka eilen äh, äh, puhuin julkisesti aiheesta. On hyvin tärkeää, että suhtaudumme avoimesti dialogiin, tämmöiseen sosiaaliseen dialogiin, vuoropuheluun Euroopassa, koska se on hyvin tärkeänä osana eurooppalaista sosiaalista mallia. Haasteet ovat kahtaalla. Ensinnäkin meidän pitää nyt sitten lyhyellä ja, ja äh, lyhyellä aikavälillä ratkaista äh, tämä kriisistä ulosmeno tilanne, parantaa työllisyysmahdollisuuksia ja torjua tai käsitellä sosiaalisia haasteita. Samaan aikaan kuitenkin on pidemmällä tähtäimellä muita haasteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, globalisaatioon, väestön vanhenemiseen – ja nämä luonnollisesti johtavat myös rakenteellisiin muutoksiin, jotka menevät aika pitkälle. Ja meidän pitää jotenkin nyt sitten analysoida ja ennakoida, mitä on tulossa väistämättä etemme ja miten meidän pitää tähän sopeutua ja reagoida Jos me haluamme hallinnoida tätä prosessia eikä vaan antaa sen viedä meitä, niin meidän pitää proaktiivisesti uudistaa työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmiä. Ja senpä takia nyt on uusi strategia ensi vuosikymmenelle 2020 älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. kasvu työllisyys ja sosiaalipolitiikka ovat hyvin keskeisenä tässä uudessa strategiassa. 2011 työohjelmassa komissio tukee 2020 strategian täytäntöönpanoa. Minun äh, salkkuni alalla on kolme pääprioriteettia. Ensinnäkin, miten osallistava kasvu saadaan toteutettua enemmän työpaikkoja hyvin nopeasti pitää saada luotua ja toisaalta myös haavoittuvia ryhmiä pitää pystyä äh, suojaamaan. Sen takia strategiassa 2020 on näitä lippulaivahankkeita ja, ja tiettyjä tavoitteita työllisyys ja sosiaalipolitiikka ovat hyvin tärkeällä, tärkeässä asemassa näissä kaikista. Yksi tavoite koskee työllisyyttä, toinen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista. Tämä on nyt historiallinen läpimurto. Lippulaiva-hanke nuorisoliikkeellä, joka hyväksyttiin 15.9. Sen perusteella halutaan parantaa nuorten koulutustaustaa ja tällä tavalla heidän työllistymistään nimenomaan laadukkaisiin työpaikkoihin. Ja sen lisäksi ennen, ennen vuoden loppua tuon uuden, uuden strategian uusista taidoista ja uusista työpaikoista, jossa puhutaan, puututaan nimenomaan joustoturvaa ja, ja, ja taitojen kehittämiseen. Tässä myös otetaan huomioon se, mitä, miten matalahiiliseen talouteen voidaan päästä Äh, työ- ja äh, talousmarkkinoilla. Minä tuon, tulen ottamaan tämmöisen eurooppalaisen alustan köyhyyden välttämiseksi tänä äh, vuonna ja ensi vuonna jatkamme aktiivista osallistamisohjelmaa. Pyrimme edistämään niitä, niitä pyrkimyksiä, joita aloitettiin jo köyhyyden vuoden aikana Ensi, vuon, ensi kuu, kuussa komissio tuo esille ensiajatuksensa budjetin tarkastamiseksi. Meidän tarkoituksemme on aloittaa keskustelu siitä, mitä lainsäädäntöehdotuksia tarvitaan seuraaviin monivuotisiin rahoitusnäkymiin ja e, esittelemme ne ensi vuoden toisella puoliskolla neljänneksellä meidän pitää harkita myös niitä haasteita, joita unionilla on edessään ja miten voidaan Euroopan 2020 strategian perusteella päästä näihin päätavoitteisiin, joka tarkoittaa sitä, että rahaa kulutetaan sinne, missä, missä sillä on eniten lisäarvoa. Meidän päävälineemme on Euroopan sosiaalirahasto, joka jonka pitää jatkossakin toimia, tukea työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Uskon kuitenkin, että, muuta, että voimme parantaa tilannetta. Meidän pitää nimittäin varmistaa se, että tämä rahasto, on lähe, tämä rahasto noudattaa 2020-strategiaa. Meidän pitäisi luoda sellainen järjestelmä, jolla pystymme saamaan paremmin tuloksia aikaan Uskon myös, että Euroopan sosiaalirahaston pitäisi olla näkyvämpi eu tasolla saada lisää näkyvyyttä. Minä mielelläni ensi viikolla tulen eh, teidän kutsustanne eh, täysistuntoon keskustelemaan tästä. Minä olen nähnyt jo teidän lausuntoluonnoksenne ja on hyvä nähdä, että meidän analyysimme päätavoitteista kuten eh, Euroopan sosiaalirahaston eh, avaintoimistoista ja, ja, ja, ja budjetista, ovat lähellä toisiaan. Euroopan globalisaatiorahasto on myös ollut hyvin tärkeä, kun pyrimme kriisiin eh, reagoimaan. Se on toinen rahasto, joka on hyvin lähellä Euroopan sosiaalirahastoa, tämä globalisaatiorahasto. Vuonna 2009 me laajensimme interventiomahdollisuuksia, jotta voimme irtisanottuja kriisin seurauksena irtisanottuja tukemaan. Hakemusten määrä osoittaa, kuinka paljon tätä tukea sitten oikeastaan tarvittiinkaan. Meidän työohjelmamme osana ensi vuonna aion ehdottaa sitä, että vuodelle 2013 saakka jaeta, jatketaan näitä kriisin aiheuttamia poikkeustoimia, <clears throat> jotka nyt 2011 tulevat muuten päätöksen aion ehdottaa uusia budjettikohtia, jotka perustuvat Euroopan globalisaatiorahastolle, jotta rahat päätyvät irtisanotuille nopeammin. Toinen prioriteetti niin liittyy väestökehityksen sosiaalisiin ja, ja, ja, ja taloudellisiin demografisiin vaikutuksiin. Tällä on suurta vaikutusta nimenomaan terveys, terveydenhoitoalalla, hoitoalalla ja, ja eläkealalla tämä heinäkuussa esitetty eläkepaperi aloitti keskustelun EUn, EUn taholla, mikä meidän eläkejärjestelmämme tulevaisuus on. Komissiolle tärkeää on se, että eläkkeiden riittävyys ja kestävyys ovat keskustelun keskiössä ja miten EU voi vaikuttaa näiden haasteiden täytäntöönpanon. Tämä on monipuolinen asia, joka liittyy sukupolvien väliseen solidarisuuteen silloin, kun, kun julkiset budjetit kärsivät. Minä mielellään odotan kuulevani teidän kantanne aiheeseen. Siinä vaiheessa, kun nämä keskustelut on saatu päätökseen, niin meidän pitää hyvin huolella miettiä seuraavia vaiheita. Tarve on varmasti valkoiselle paperille valkoiselle kirjalle, jossa tehtäisiin eh, konkreettisia ehdotuksia näiden eh, eh, ajatusten pohjalta. Kolmas prioriteetti liittyy työntekijöiden ja kansalaisten oikeuksiin ja haluan va- varmuuttaa, va- varmistaa teille, että romanien tilanne on edelleenkin komissiossa keskiössä. Me keskustelimme eilen kuitenkin sen verran yksityiskohdista ja sen takia aion tästä romanikysymyksestä tässä vaiheessa mennä nyt eteenpäin. Ja jos haluatte palata siihen, niin keskustellaan siitä vapaasti sitten myöhemmin. Hyvät jäsenet, ennen kuin päätän, niin haluaisin vielä sanoa muutaman sanan siitä, miten nykyistä lainsäädäntöä arvioidaan ja varmistetaan, että se täytäntöön pannaan kunnolla. Yksi pääaiheista liittyy työoikeuteen, joka on varmasti teille tärkeä, ja työaikadirektiivi näistä tärkeimpänä. Viimeisin yritys uudistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä päättyi umpikujaan. Komission kanta on se, että tätä ei voida poliittisesti eikä juridisesti hyväksyä, eikä se ole myöskään kestävä tilanteena. Puheenjohtaja Barroso on sitoutunut tässä asiassa ja aion jatkaa asian käsittelyä. Me tarvitsemme uuden, uuden lähdön ja meidän täytyy uusi lähestymistapa saada aikaan. Miten me voimme työmalleja, työ, työntekomalleja muuttaa ja miten saamme viestintä- ja tietotekniikkaa hyödynnettyä Tätä asiaa pitää huolella valmistella. Marraskuussa aloitamme toisen sosiaalipartnereiden konsultaation ja aiomme tältä perusteelta myös sitten pyytää tutkimusta työ, työaikalainsäädännön sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Teen kaikkeni, jotta saisimme aikaan ensi vuoden ensipuoliskolla uuden ehdotuksen pöydälle, sellaisen ehdotuksen, joka saisi kaikkien hyväksynnän. Toinen yhtä vaikea lainsäädäntö on työntekijöiden, lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Edessä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin ongelmat, jotka liittyvät siihen, miten direktiiviä täytäntöön pannaan, ja toiseksi, miten saadaan aikaan hyvä tasapaino toisaalta työntekijöiden perusoikeuksien ja, perus, ja sisämarkkinoiden perusvapauksien välillä. Komissio tällä hetkellä keskustelee asian substanssista ja katsoo, minkälaisen ehdotuksen se voisi tehdä. Valmistelutyö on jo lähtenyt käyntiin ja on hyvin tärkeää, että saamme sidosryhmiä mahdollisimman laajaksi mukaan, laajasti mukaan Euroopan työmarkkinaosapuolet, Euroopan parlamentti ja muut. Mutta tämä ei tapahdu ennen kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Hyvät jäsenet, minä kannatan vahvaa sosiaalista ulottuvuutta EUn e politiikkoihin. Ja tämä ohjaa kaikkia tekemistäni. Kaiken kaik- loppujen lopuksihan me emme leiki Äh, abstrakteilla ajatuksilla ja, ja, ja, äh, ja menevien tiedonantojen kanssa. Ne miehet, naiset ja lapset, jotka kärsivät tänä päivänä Euroopassa suoraan tai epäsuoraan äh, e, talouskriisin johdosta, ovat meidän huolenaiheemme. Palkansaajat, jotka ovat huolissaan työoloista, jotka pelkäävät irtisanomista tai jotka ovat jo menettäneet työpaikkansa – he ovat, nämä ovat nuoria, jotka eivät löydä työtä ja joilla ei ole kovinkaan kummoisia uramahdollisuuksia. Tässä on kyse myös vanhemmista, jotka lähenevät eläkeikää ja jotka huolehtivat eläkkeistään. Tiedän, että kaikki olette samaa mieltä kanssani ja olen varma, että me voimme yhdessä tehdä paljon, jotta saisimme asiat paran, kehittymään. Ja nyt mielelläni kuuntelen teidän ajatuksianne näistä asioista. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire. Vous avez beaucoup de succès. Kiitoksia, saitte paljon suosiota, koska huolimatta keskusteluista, joita etukäteen kävitte, ennen tätä julkista osuutta, niin täällä on kuitenkin 16 kollegaa, jotka haluavat puheenvuoron. Joten nyt sitten pyritään varmistamaan, että kaikki pystyvät puhumaan, mutta ennen kuin annan puheenvuoron, haluaisin vain sanoa, että mitä tulee vihreään kirjaan eläkkeistä. Te tiedätte, että meidän valiokunnassamme me pohdimme kykyämme toimia kuten kaikki ja siis noudattaa näitä aikarajoja, jotka te määrittelitte, mitä tulee julkiseen konsultaatioon, mutta mitä parlamenttiin tulee, te saatte parlamentin päätöslauselman helmikuun istut, istuntomme jälkeen ensi vuonna. Toivottavasti tämä aikataulu sopii myös teidän aikatauluunne, kun laaditte näitä eri vaiheita jatkossa. No niin, ensin annan puheenvuoron koordinaattoreille kolmeksi minuuttia ja sen jälkeen muut puhujat. Herra Ori, sitten herra Serkas. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut mielenkiinnolla komission jäsenen puhetta ja mielestäni hän on aika paljon samalla kuin me täällä valiokunnassa. En haluaisi nyt sen kummempia kommentteja esittää, koska hän puhui erittäin selvästi. Minulla on oikeastaan vain kysymyksiä. Ensimmäinen kysymykseni. Aikataulu eläkeasiasta. Haluaisimme kuulla tästä enemmän mitä jatkoa on odotettavissa tälle asialle. Haluaisimme saada pidemmän aikarajan konsultaatiolle. Eri parlamentin puoliset ryhmät tulevat osallistumaan tähän työhön. Järjestetään erilaisia konferensseja asiantiimoilta ja tämän takia, jos on olemassa mahdollisuus pidentää aikaa, aika, ajan, aikarajaa, niin tämä voisi rikastuttaa, rikastuttaa tätä prosessia. Eilen keskusteltiin romaanikysymyksestä ja olen todellakin tyytyväinen. Lopultakin on lähdetty hakemaan eurooppalaista ratkaisua ja tämä on meille hyvä asia. Mutta sitten tämä seuranta ja valvonta – siitä ei ole vielä päätetty kunnolla. Puhuttiin myös Eurooppa 2020, strategiasta ei ole kyse vain rahan käytöstä ja sen tuhlaamista, vaan pitäisi myös tietää, minkälaisia tuloksia näistä ponnistelusta olisi odotettavissa. Tästä ollaan hiukan vähemmän varmoja. Minä toivon, että työaikadirektiivistä saadaan ehdotus, joka täyttää kaikkien vaatimukset. Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin vielä tänä vuonna elektromagneettinen ratkaisu otetaan mukaan tähän työsuunnitelmaan körülbelül ez az, amit... Päivämäärät on selvillä. Tässä suurin piirtein se, mitä haluan sanoa. Toivon, että yhteistyömme on tehokasta, tuloksellista tulevaisuudessa komission kanssa ja teidän kanssanne, niin kuin tämäkin on mennessä. Kiitokset. Nyt annan puheenvuoron herra Serkasille ja sitten äh, Harkinille. Haluaisin ainoastaan komission jäsenelle huomauttaa, että koordinaattorit ovat keskustelleet asiasta ja tästä vihreän kirjan, eläkkeitä koskevan vihreän kirjan äh, konsultaatioprosessista ja aikataulusta. Ensimmäisessä äh, näkemystämme vaihdossa me olemme ajatelleet asiaa samalla tavalla kuin komissiokin. Ainoastaan kerromme tämän komissiolle, että me viemme, käytämme tähän oman aikamme ja parlamentin aika ei välttämättä ole tuo sama kuin julkisen kuulemisen ö, aikataulu. Nyt Serkas, olkaa hyvä ja Serkasin jälkeen Harkin, olkaapa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minä haluaisin kehitellä muutamassa minuutissa Muutama ajatusta. Eh, Hyvä komission jäsen, Minusta vaikuttaa tämä teidän tekemänne työ on mahtavalta ja viitta, erityisesti se, että viitatte, viittaatte näihin eh, nykypäivän kysymyksiin, jotka huolestuttavat eh, unionin kansalaisia pelkästään tässä työaikataulussanne komissiossa, vaan myös eh, esimerkiksi vaikuttaessa siihen, mitä eilen näimme täällä Brysselin kaduilla. Tämä nykyhetki ja tämä suuret huolet, joita kansalaisilla ovat, ovat aivan käsin kosketeltavissa ja minun mielestäni juuri juuri nyt komission täytyy olla näkyvä kansalaisten suuntaan ja juuri te olette käsittelemässä tällaisia kysymyksiä, muun muassa romanikysymystä. Ja minä kovasti toivon totisesti sitä, että kollegio komissiossa todellakin pyrkii tällaista asialistaa viemään eteenpäin. Toinen asia on lainsäädäntöohjelma, jonka esittelitte Juuri se vaikuttaa varsin järkevältä ja ainoastaan esittäisin tähän nyt tuo työaika, työdirektiivi, työaikadirektiivistä pari sanaa. Parlamentti on aina ollut avoin etsimään reittejä, joiden kautta pääsemme tästä jumittumisesta tilanteesta eteenpäin ja varsinkin konkreettisilla, konkreettisilla aloilla. Tässä talossa on oltu aina hyvin vahvasti sitä mieltä, että meidän ei tule mennä taaksepäin missään tapauksessa näissä arviointimalleissa, kun puhumme joustoturvasta. Joustavuutta me tietysti tarvitsemme, mutta sitä joustavuutta tarvitsemme turvan näkökulmasta myös. Jos me haluamme nyt tässä koko näkemyksen heittää päälailleen, niin emme voi hyväksyä sellaista ajatusta, jossa ehdotetaan pelkkää joustavuutta eikä mitään muuta, eikä oteta huomioon oikeuksia, perusoikeusasiakirjaa, yhteisön lainsäädäntöä kokonaan kokonaisuutta. Jonkinlaista tasapainoa täytyy pitää yllä. Tämä, tämä talo tietysti tekee teidän kanssanne yhteistyötä, jos nämä asiat pidätte mielessänne. Ja lopuksi olette juuri tänään päässeet nyt käymään keskustelua asiasta, joka kuuluu teidän salkkuunne. Ongelmamme ei kuitenkaan ole teidän salkussanne, eikä teidän työssänne, eikä myöskään välttämättä koko komission kollegiossa. Eurooppa tekee päätöksiä muut teidän äh, työtoverinne neuvosto varsinkin, neuvosto kehittelee sellaista politiikkaa, jossa selvästi huomaamme niiden menevän eh, väärään suuntaan jatkuvasti, vähemmän Eurooppaa, jatkuvasti enemmän hallitusten välisyyttä. Rompuyn paikka ei auta sinänsä. Tässä me joudumme näkemään jatkuvia yllätyksiä. Ekofinillakin on aina paljon tärkeämpi kanta kuin vaikkapa talous- ja sosiaalikomitealla. Ja nyt komission jäsen, tässä on selvä epätasapainon ongelma, ja se näkyi tuolla kadulla eilen. Talousasioissa ei ole selvää yhtenäisyyttä sosiaaliasioihin. Me emme voi käyttää sopimuksen artiklaa yhdeksän, ettekä te voi käyttää sitä tällaiseen ja unohtaaksenne tämän sosiaalipuolen. Tämä on myös teidän komission kollegionne päätöslauselma, e, mutta minä en syytä pelkästään tästä teitä sinänsä, vaan neuvostoa. Ja toivon, että nämä asiat pidätte varsinkin mielessänne ja myös viette tätä viestiä eteenpäin muihin toimielimiin. Kiitokset. Kiitokset sitten Arkin ja sitten Lambert. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän komissaaria Minäkin olen erittäin iloinen, kun kuulin teidän puhuvan tänä aamuna. Te puhuitte siitä, miten reagoidaan eilisen ja tämän päivän ja kansalaisten odotuksena. Olen samaa mieltä, samaa mieltä teidän kanssanne. Vain yksi varoituksen sana. Kaikessa tässä me lupaamme vain, mitä voimme myös tehdä ja suorittaa ja sitten teemme myös, mitä lupaamme, koska mielestäni se on ratkaisevan tärkeää EU-ssa. Ja tämä on yhteys todellisuuteen koska ihmisten arkipäivä, he tarkkaan odottavat poliitikoilta, instituutiolta, että tilanne paranee, eikä ole mitään pahempaa kuin se, että heidän odotuksensa eivät täyty. Te mainitsitte oman, luettelette eri kohtia ohjelmassanne, olette samaa mieltä EU 2020 strategiasta ja haluatte lisätä sen näkyvyyttä. Muistan silloin kun yritimme saada ihmisiä äänestämään kyllä Lissabonin sopimuksella Iranissa. Jotkut julistajat sano, sanoivat näin, työpaikkoja, työpaikkoja, työpaikkoja. Jotkut kyynikot voivat kysyä, missä nämä työpaikat nyt ovat. Meidän pitää osoittaa, näyttää kansalaisille, että varat, joita meillä on käytössä, meidän pitää lisätä niiden näkyvyyttä niin, että ihmiset tietävät, kuinka ne toimivat, kuinka ne ihmisiä hyödyttävät, kuinka ne antavat oman panoksensa työllisyyden parantamisessa. Tämä on aivan ratkaisevaa. Olen iloinen kuullessani, että te laajennatte EGFn öö, poikkeusjärjestelyt vuoteen 3 saakka. We learn from what's globalisaatiorahaston sinne asti. On aina hyvä tietää, mitä tulee tapahtumaan. Siis jatketaan globaalista rahastota vuoteen 30 saakka. Sitten vielä yksi kysymys. Te mainitsitte pitkän aikavälin hoidon, kun puhuitte demografisesta muutoksesta. Te sanoitte hiukan eläkkeistä, mutta ette puhuneet ollenkaan pitkäaikaishoidosta. Ehkä jos voisimme hiukan kuulla tästäkin asiasta teidän suustanne. Olen myös iloinen kuullessani, että te tarkastatte tämän lainsäädäntöä ja miten sitä täytäntöön pannaan ja miten lainvalvonta hoituu, koska tämähän juuri vaikuttaa itse enemmän, niin kuin aikaisemmin sanoin. Olen samaa mieltä kollegani herra Särkösen kanssa tässä, te puhuitte tasapainosta perusoikeuksien ja perusvapauksien välillä. Ty- siis työ, työntekijät eivät välitä yhdeksän artikasta, he ei ole kyse niinkään, että eivät välitä, vaan he eivät niin kuin koe, että se sisämarkkinoiden perusvapaudet koskevat heitä, mutta he kyllä ymmärtävät työntekijöiden perusvapaudet. Meidän täytyy löytää tässä oikeat tasapainoja, ja pitää tämä mielessä loppuun loppukommenttina. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanotte romaneista, koska loppujen kun puolustamme heidän oikeuksiaan, puolustamme myös omiamme. Puhuitte tänään kunnianhimoisesti ja se katsoi paljon asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Minä ainakin odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia. Lambert. Lambert, sitten Zimmer. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös komissaarille tästä esityksestä. Minä ihailen optimismia teissä, jotta saamme työaikadirektiivin ratkaistua ja hi- matala hiiliyhteiskunnan saavuttaminen on ehkä paljon helpompi. Ja olen tyytyväinen, että nämä uudet paikat, työpaikat, uudet taidot ovat mukana teidän ohjelmassanne, koska se on hyvin tärkeää, niin kuin tekin sanoitte. Tässä työaikapuolella mainitsitte erilaiset työmallit. Ja nyt monet ovat huolestuneet siitä, että rajaveto on niin höllyvää. On kyse nyt sitten sellaisista, jotka tekevät töitä kotona tai ovat aina saatavilla työnantajilleen uusien tekniikoiden kautta ja tälle pitäisi löytää jonkun näköinen järkevä ratkaisu. Yksi kysymys jäseneltä, joka ei tänään päässyt paikalle, liittyy isyyslomaan. Tiedätte, että tästä keskustellaan raskana olevien työntekijöiden oikeus, oikeuksista direktiivistä ja, ja, ja Rova Reding on sitä mieltä, että isyysloma ei saisi kuulua tähän äitiyslomapakettiin ollenkaan mukaan. Ja nyt halusimme kuulla teidän sitoumuksenne tähän asiaan? Tiedän, että se on jo paperilla sanottu, että aikooko komissio tuoda jonkin erillisen aloitteen palkallisesta isyyslomasta 2011. Se on tärkeää keskusteluissa, kun tällä hetkellä puhutaan tästä äitiyslomadirektiivistä. Haluaisimme myös kuulla siitä, missä tämä sosiaalipolitiikan äh, jatko siintää kun katsomme 2020 strategiaa, on tämä uusi köyhyyden vastainen alusta eh, tai foorumi. Ei kai sosiaalipolitiikka pelkästään ole köyhyyden torjumista, vaan se on myös syrjinnän torjumista. Ja eh, mielellämme näkisimme, että teidän aikotumuksenne on, on, on, on ihan oikean suuntainen, että syrjinnän kielto rodun tai etnisen alkuperän perusteella, mutta siihen liittyy myös muita linkkejä työmarkkinakysymykseen. Joten miten te näitä jatkatte sitoutuneena ensi vuonna? Ja osana sosiaalipolitiikka kysymystä, suositus aktiivisesta osallistamisesta – tässä on julkisten palveluiden laadusta kyse. Haluaisimme kuulla, miten te komissaarin, että tällä alalla aiotte tehdä työtä muiden komissaarien kanssa, jotta tätä laatu puolta julkisella sektorilla kehitettäisiin, koska tiedämme kuinka tärkeää se on tämmöisen sosiaalisen koheesion tehokkuuden ta- ta- takia. Zimmer, olkaa hyvä ja sen jälkeen komission jäsen varmasti vastaa. Olkaa hyvä. Ja, Kiitos. Haluaisin heti yhtyä Jean Lambertin puheenvuoron tästä optimismista Äh, olette hyvin optimistinen äh, komissaari tämän työaikadirektiivin uuden ehdotuksen äh, osalta. Tämä minua hieman hämmästyttää, jos oikein olen ymmärtänyt, että tämä johtuu nimenomaan komission puheenjohtajan pyrkimyksistä, joka on sitä mieltä, että ajat ovat nyt muuttuneet ja että nyt sitten työaikasäätelyitä saadaan, sope- pitää sopeuttaa uusiin vaatimuksiin. Jos tämä menee tähän suuntaan, niin jos tuottavuutta muutetaan eh, ja ja eh, työajan korkeus tai enimmäisrajoja muutettaisiin, niin silloin eh, ehkä en oikein usko, että, että ehdotuksenne menestyy päinvastoin, että sen pitäisi mennä toiseen suuntaan. Sitten halusin kysyä tästä perusoikeuskirjasta – kun olette sosiaali- ja työllisyyskomissaari, niin teillä on myös vastuu siitä, että käsittelette myös perusoikeuskysymyksiä. Aika vähän on sellaisia, siellä on vähän sosiaalisia perusoikeuksia ja jäsenvaltiot eivät näitä yksittäisiä kappaleita ole tänäkään päivänä vielä ratifioineet. Ja minua kiinnostaisi kuulla, että miten pitkälti te teette yhteistyötä muiden komissaarien kanssa tai aiotte aktivoitua, jotta toisitte asian esille niin, että se etenisi. Sitten toiseksi tämä eurooppalainen köyhyys- ja sosiaalisen syrjäytymisen foorumi, joka on nyt sitten, jota ollaan perustamassa tämän vuoden loppuun mennessä. Haluaisin kysyä, kuinka pitkälti nyt sitten jatkoa ajatellaan. Eli tämä ei ole pelkkä kampanja, siitä, että saadaan hyväksyntää yhteiskunnassa köyhyyden kitkemiseksi, vaan että meillä on soveltuvat välineet Euroopan unionissa käsitellä tätä ja että komissiokin reagoi, jotta saadaan nämä tarpeelliset perusoikeudet jäsenvaltioissa täytäntöön pantua. Tässä ajattelen erityisesti sitä ongelmatiikkaa, joka liittyy yhteistyöhön, esimerkiksi energia- energiakomissaarin kanssa, kun on kyse siitä, että, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään – taloissa, asunnoissa, energiatehokkuusremonteilla ja että jäsenvaltioissa tällaisten energiaremonttien kustannukset sitten näkyvät vuokrissa ja sitten köyhät joutuvat tästä kärsimään. Tulee, tulee sähkön katkaisuja eteen ja ehkä jopa häätöjä, jos vuokralliset eivät pysty näitä, näitä no, no, nous, nostettuja vuokria veroja maksamaan. Voisitteko te tällaisesta asiasta sanoa jotain? Onko mitään yhteistyötä? No, kiitos Rova Zimmer, riittää jo. Madame Zimmer, vous n'avez plus la... Niin Zimmer, <clears throat> puheaikani loppui komission jäsen vastannette. Teillä on vielä tällä kymmenisen kysymystä, joten voisitteko eh, <laughs> olla vastaamatta ihan tätä koko 40 minuuttia, jota meillä vielä on aikaa. Uh, kiitos kyllä. Voin vastata suurimpaan osaan kysymyksistä esimerkiksi mikä tulee aikatauluun eläkekonsultaatiossa, en haluaisi pidentää virallista aikaa, joka on 15. marraskuuta, mutta voin taata teille, että parlamentin äänet kyllä tullaan kuulemaan, jos se ei ulotu yli ensi vuoden enemmän, pidemmälle kuin mitä puheenjohtaja alussa mainitsi, niin siinä tapauksessa voidaan taata, että parlamentin panos otetaan huomioon, kun alamme valmistella seurantaa tai jatkoa, niin kuin sanon, niin varsin todennäköisesti siitä tulee valkoinen kirja, mutta todennäköisesti se alkaisi vasta e, toisella loppupuolella ja sitten jos voimme työstää tätä yritettyä järjestelyä, jota on ehdotettu, niin voimme varmasti ottaa huomioon teidän kommenttinne, mutta alkuperäinen aika raja pitäisi jättää silleen, koska kaikki muut osapuolet, asianajajat, yksityiset henkilöt, lobbariryhmät, jotka lähettävät meille kantojaan, niiden pitäisi tulla 15. marraskuuta mennessä, jotta voidaan pitää asia kontrollissa. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa 29. marraskuuta pidettävästä konferenssista, jonka komissio järjestää vihreästä kirjasta. Ja olette erittäin tervetulleita sinne esittelyiden kanssa parlamentista ja olen varma, että saamme hyvää keskustelua siinä vaiheessa aikaiseksi en erityisemmin maininnut, mutta käytän, käytän nyt tilaisuutta hyväkseni ja otan esille joitakin kysymyksiä työsuojeluagendasta liittyen. Lähten liikkeelle tarkastustoimintoimiston täytyy ryhtyä eilemmin kokousten joidenkin parlamentin ja muiden asianomaisten kanssa tässä rakennuksessa – ja vahvistin, että ennen tämän vuoden loppua tulemme laatimaan lainsäädäntöehdotuksen sen jälkeen, kun on viety loppuun vaikutusarviointi. Mutta olemme varsin luottavaisia sen suhteen, että aikarajasta voidaan pitää kiinni. Ja menettely sen jälkeen sitten tulee olemaan aika dynaamista. Myöhemmin tätä seuraa ehdotus li, li, tukia liikuntaelimistä ja ongelmista liittyen näihin. Ja voin myös kertoa teille, että etsimme parhainta ehdotusta, joka koskee tupakansavulla allistumista. Ja kuuntelemme tietysti kaikkien näkemyksiä tupakansavusta. Ja tietysti EUlla voi olla roolissa tässä asiassa. Sitten muutamia muita asioita vielä joita on tullut esille. Aloitan vaikka työllisyyspolitiikasta ja joustoturvan merkityksestä tässä ja miten haluaisimme muokata keskustelua tulevaisuudessa. En haluaisi ennalta päättää tästä agendan sisällöstä, mutta tarkoituksena saada uudenlainen lähestymistapa joustoturvakysymyksessä ja myös uusi lähestymistapa liikkuvuuteen. Tämähän on jo alkanut tällä Use and the Move-aloitteella. Tämä on järkevämpi lähestymistapa. Esimerkiksi kun otetaan huomioon pidentynyt työelämä. Täytyy tarttua eri tavalla eri ikäryhmien tarpeisiin ja kykyyn. Kun puhumme liikkuvuudesta, me korostamme sitä, että tämä koskee erityisesti nuorisoon eikä välttämättä muihin ikäryhmiin. Mutta mitä tulee joustoon, joustavuuteen on selvää, että silloin tämä koskee vähemmän nuoria työntekijöitä, vaan enemmänkin muita ryhmiä, jotka voivat sitten käyttää hyväkseen eh, joustoturvajärjestelyitä. Silloin he voivat hallinnoida näitä siirtymävaiheita elämässään paremmin, joten yritämme muokata tätä käsitettä eri ajan mukana, koska kriisihän on muuttanut paljon tilannetta. Ja muutkin aloitteet koskevat tätä kysymystä. Se, mm, miten onnistutaan aloitteissamme mukaan lukien 2020 tavoitteet, tulee riippumaan hallinnosta. Ja tämä on alue, jolla meillä on paljon työtä meneillään Belgian puheenjohtajakaudella. kaudella responsible uh, Skoneuvoston rooli ja miten se valvoo edistystä jatkossa. Voin suoraan sanoa, että tämä, tästä ei ole täysin päätetty. Työ on vielä kesken. Me teemme työtä, jotta annetaan tarjota rooli niille, jotka ovat päteviä tällä sektorilla siis työllisyys- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä. Tietenkin minä yritän olla johdonmukainen, mitä tulee lupauksiin ja käytännön toteutukseen ja niin edelleen, mutta muutamasta kysymyksestä kuitenkin haluaisin ilmaista optimismia mukaan lukien työajan on ollut mukana keskusteluissa ensimmäisellä kierroksella työmarkkinasopuolten kanssa keskusteltaessa ja heitä konsultoitaessa. Ja on totta, että kaikki kokoukset eivät suinkaan ole olleet kovinkaan rohkaisevia, mutta hyväkin on. Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi kokoukseni ystävän kuningaskunnan hallituksen edustajien kanssa osoittivat avoimuutta. Siellä on uuden tyyppinen lähestymistapa ja he haluavat sitoutua enemmän tällä, tällä alueella ja meidän pitäisi antaa tilaa uusien lähestymistapojen etsimisellä ja sillä, että etsitään uuden tyyppisiä ratkaisuja. Tämä ei tapahdu ilman, että ainakin vähän ollaan myös luottavaisia ja optimistisia. Mutta tietysti meidän pitää jättää tilaa työmarkkinaosapuolelle, että ne voivat itse esittää kantojaan ja ehdotuksiaan ja voit ilmaista tarpeita, jos ne ovat relevantteja. Ja henkilökohtaisesti myös odotan uuden tyyppistä dynamiikkaa syntyvään siitä, kun julkistetaan erilaisia tietoja, arvioidaan sosiaalista ja taloudellista kontekstia ja miten direktiiviä sovelletaan käytännössä. Tämä antaa varmaankin uudenlaista ulottuvuutta tähän keskusteluun. Ja ehkä laittaa liikkeelle uusia toimia. Mitä tulee työntekijän lähetysdirektiiviin ja keskusteluun sosiaalisista oikeuksista, korostan kovasti sitä, että silloin kun tästä asiaa käsitellään niin siitä tehdään työtä ja ehdotus tulee, niin siinä on sitten mukana viittaus sosiaalisiin oikeuksiin ja selväsanaisesti lakko-oikeus. en voi kuvitella sellaista ehdotusta, joka ei näin toimisi. Ja mielestäni tämä on kysymys oikeasta balanssista eri aspektien kesken. Ja tarkoituksena tietenkin on tehdä tästä direktiivistä paremmin toimiva, eikä herättää uutta äh, unlaisia kiista, Sehän olisi varsin haitallista. ESER energiahankkeista, kun energiatehokkuutta, niin tämä tuli esille. Kysymys, jossa voimme olla yhteistyössä muiden komissaarien kanssa, erityisesti herra Oettingerin kanssa tässä tapauksessa. Keskusteluja on käyty, mutta totta, vielä se ei ole riittävästi tutkittu, eikä sitä mitä vielä voidaan tehdä. Useat eri jäsenvaltiot asian relevanttius tavallaan vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Tämä pitää ottaa esille selvästi, mutta on sellaisia jäsenvaltioita, jotka tekevät paljonkin energiatehokkuusprojekteissa. Nehän vaikuttavat huomattavasti. Sosiaalisesti ne vähentävät kustannuksia eh, energiankulutuksessa talouksissa ja voimme tutkia tätä asiaa eteenpäin ja sitten jatkossa antaa muun tyyppisiä, uuden tyyppisiä määritelmiä ja olen varma, että voin tehdä hyvää yhteistyötä herra Oettingerin kanssa äitiyslomasta. Siitä varmaan olen puhunut jo aikaisemmin, mutta selkeästi tämä asia kokonaisuus kuuluu varapuheenjohtaja Redingille. Ja tulen hänelle välittämään tämän, nämä kommentit täältä. Paljon kiitoksia. Nyt sitten muut puhujat kahdessa osassa. Pyydän kaikkia puhumaan ainoastaan minuutin ajan, puolitoista minuuttia sittenkin. Bah sitten De Rosa, olkaa hyvä. Ja, viel, viel, viel dank, dank, Frau. Kiitos puheenjohtaja. Niin tähän alkuun haluaisin kiittää komissi, komissaaria siitä, miten te eh, puolsitte tätä ammattiliikkeiden eilistä mielenilmaustoa ja kannatatte Euroopan sosiaalista dimensiota. Minä halusin tähän yhteyteen, yhteen prioriteettiin puuttua, nimittäin tämä osallistava kasvu. No se on minun mielestäni liittyneenä hyvin työpaikkoihin ja senpä takia OIRES-verkostossa on ongelmia. OIREShan perustettiin kolme, jotta voitaisiin tukea työ, työ, ammatti, palkansaajien rajat ylittävää liikettä. Oires ei kuitenkaan, kuten tiedätte, tarkoita vain työpaikkojen välittämistä, vaan myös työ, työntekijän oikeuksien neuvontana. Komissio on nyt sitten yllättäen vähentänyt Oireksin rahoitusta ilman perusteita. Nyt haluaisin kysyä komissaarilta, tunteeko hän, tietääkö hän näistä leikkauksista ja, ja eikö tämä nyt johda sellaiseen hyvin omituiseen tilanteeseen, jossa raja-alueet nyt ovat. Haluaisin pyytää teitä äh, tähän ohjelmaan äh, äh, siirtämään lisää rahoitusta. Sitten sitten direktiivi ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on hyvä, että käytte työmarkkinaosapuolten kanssa konsultaatiota ja saatte varmasti tutkimusten kautta lisätietoa. Kiitoksia komissaari, tuli tänään keskustelemaan kanssamme pari asiaa ihan nopsan. Paljon puhutaan komissiossa ja muualla siitä, että neuvosto joutuu ottamaan huomioon. Arvopaperimarkkinat pitää ottaa huomioon myös niiden tuntemukset. Sata tuhatta sellaista, jotka edustavat miljoonia, miljoonia ihmiset eivät voineet um, e nyt tämä on tullut vähän huonoksi tämä ilmapiiri olin elänyt yhteydessä irlantilaisiin am- ammattiyhdistysliikkeen edustajia, jotka ovat pitkään taistelleet Lissabonin sopimuksen puolesta. Mistä tämä on tuntemus, jota en ole ottanut huomioon. Tässä mielessä minä haluan kysyä teiltä, miten teidän pääosastonne on vaikuttanut tämänhetkisiin ehdotuksiin koskien taloushallintoa? En näe mitään, minkälaista merkkiä kuudessa ehdotuksessa, jotka eilen saatiin, että olisi minkäänlaista taloudellista tai sosiaalista kysymystä tai sosiaalisia puolia ollenkaan otettu huomioon näissä ehdotuksissa. Toinen asia, sosiaali, yleishyödyllistä sosiaalista palveluista, kuten ehkä tiedätte, olen itse esittelen tästä aiheesta. Minusta näyttää siltä, ei ole ihan varmaa, mutta on ainakin joukko asioita, joita pitkä, jotka pitää toteuttaa tällä alueella, että voidaan taata, niin kuin monet ovat sanoneet, tämä ydinkysymys sosiaalisessa Euroopassa. Minä puolustan sellaista ajatusta, että saadaan aikaan tällainen monialainen työryhmä, jossa on eri osapuolia, jota sitten johtaisi komissio, erityisesti teidän pääosastonne, ja se sitten pyrkisi saamaan aikaan välttämättömiä muutoksia tällä alueella, koska meillä on paljon raporteissa sanotaan, mitä pitäisi tehdä, mutta meillä ei ole minkäänlaista toimintasuunnitelmaa. Ja tällainen to- to- to- työryhmä voisi saada aikaan konkreettista muotoa. Kiitokset. Sitten Linja, sitten Morhan. Linja, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä, että puhuitte täytäntöönpanosta ja siinä valossa, kun puhutaan täytäntöönpanosta ja työaikadirektiivistä, mutta impille, nämä neulavamma direktiiviin? Onko siihen jotain täytäntöönpanoa? Sitten väestörakenteen muutoksen osalta yksi pääaloitteenne liittyy tähän demografiseen muutokseen. Onko mitään pitkäaikaishoitoon liittyviä käytännössääntöjä tulossa. Minä olen tehnyt tästä suullisen kysymyksen mietintöön, joka, joka parlamentissa äänestettiin. Ja sitten vihreä kirja ikääntyneiden ihmisten hyväksikäytöstä. Mitä komissiossa on mietitty eläkeiän nostamisesta? En puhu nyt, tai silloin kun eläkettä ruvetaan maksamaan, tietysti tämä on tärkeää, mutta siinä vaiheessa, kun onko komissio katsonut sitä, milloin pakollinen työelämästä pois siirtyminen ikää, liittyykö se nyt näihin ongelmiin, kun vanhenevat, ikääntyvät ihmiset haluaisivat tehdä pitempään työtä, että saisivat parempaa eläkettä. Ja sitten ehkä työaikadirektiivin lähentyen, toivottavasti tosiaan pysytte edelleenkin optimistisena ja toivottavasti saatte siitä ratkaisun ja on, on erittäin hyvä, että olitte keskustelemassa tästä elektromagneettisesta kysymyksestä. Merci, monsieur le commissaire. Kiitokset komission jäsenelle siitä, että saavuitte tänne meidän kokoukseemme. Esitin sinulle seuraavat kysymykset. Ensiksi puhuitte tästä uudesta kehitysrahastosta Euroopan tasolle. Miten tämä sitten tähän nykyiseen monimutkaiseen rahoitusjärjestelmään nähden auttaisi? Miten paljon avoimemmin ja paljon pahemmin, paremmin voitaisiin käyttää näitä varoja? Meillä on hyvin monia erilaisia säädöksiä olemassa ja kun kyse on sitten varsinaisesta käytännön läheisyydestä, niin kumppanimme sitten eksyvät suorastaan suuresti ja vakavasti tähän verkostoon. Eli miten voidaan paljon tehokkaammin toimia? Ja sitten toiseksi, minkälaista, miten näiden rahastojen näkyvyyttä voidaan parantaa. Tämä liittyy Harkinin ajatukseen. Eurooppa tekee paljon tärkeitä poliittisia päätöksiä, mutta niitä on hyvin hankala sitten kansalaisille selostaa ja, vie, ja tuoda heidän tietoonsa. Ja kolmanneksi vielä, minkä uuden strategian ollaan ajateltu, ollaan ajateltu luotavan vuoden 2013 jälkeiselle ajalle tuon globalisaatiorahaston jälkeen. Minkälainen ajatus teillä tästä on ja miten työryhmä, joka käsittelee asiaa naisasiainvaliokunnassa, osallistuu tähän työhön ja mekin haluaisimme osallistua tähän työhön totisesti eh, globalisaatiorahaston tulevaisuuden pohdiskelussa, koska te sanoitte, että te aiotte viedä eteenpäin tätä taistoa työllisyyden puolesta, mutta naiset kuuluvat tähän aivan eh, ytimeen. Kiitokset. Ja. Turunen, olkaa hyvä. Okay, thank you. Kiitoksia. Haluaisin jatkaa siitä kommentista, jonka herra Rossa esitti. Herra Rossa esitti. Tämä oli minullakin täällä muist, muist jos teidän ensimmäinen prioriteettinne, siis työpaikkojen luonti, ja haluta varmistaa inklusiivista kasvua, jos haluta tässä kaikessa onnistua, niin silloin meillä täytyy olla paljon vahvempi yhteys talouspolitiikkojen ja työllisyyspolitiikkojen kesken, ja tämä on Euro- koskee Euroopan tasoa, mutta tietysti myös jäsenvaltiotasoa. Minuakin hämmästytti eilen se, että ei ollut minkäänlaista viittausta työllisyyteen, eikä tarkastettu ollenkaan sitä. Vieläkin on varsin kapealainen käsitys taloudellisesta kehityksestä ja sanktioista. Miten te komissaarina vastuussa näistä kysymyksistä varmistatte, että työllisyydestä tulee avainkysymys ja siitä tulee keskeisempi käsite talousajattelussamme. Se on mielestäni ratkaisevan tärkeä, jos haluamme auttaa kaikkia näitä työttömiä ihmisiä ja nuoria, erityisesti joiden parissa itse olen tehnyt työtä. Sitten työn laatu, sosiaalinen polkumyynti. Tässä puhuttiin työntekijän lähetyksestä, lähetyksestä. Siihen liittyy ongelmia, mutta tähän liittyy isompikin ongelma. On se tyytyväinen, että aloite saadaan työntekijöiden lähettämisestä. Ehkä voitte sitä hiukan enemmänkin tänään vielä kertoa, mutta mielestäni tarvitsemme laajemmat puitteet sille, jotta voimme varmistaa työn laadun toteutumisen Euroopassa ja taistella köyhiä, köyhyyttä vastaan, josta kärsivät työtä tekevät ihmiset te voisitte pitää ensi vuotta sellaisena, jolloin aloitamme uuden kehityksen näissä kysymyksissä yhdessä. Sitten kolmanneksi EU 2020 strategian lippulaiva-aloitteet. Olen seurannut erityisesti tätä nuorisokysymystä ja olen parlamentista on tullut mukaan monia aloitteita. Lopetan aivan kohta. Kiitoksia siitä, miten tämä sitten konkretisoituu. Nyt olette ottaneet käyttöön näitä lippulaiva-aloitteita, mutta en kuitenkaan näe niitä täällä selvästi tässä työohjelmassa. Economic governance taloudellinen hallinto, taloushallinto, niin tämä on avain koko komissiossa, ei pelkästään minun salkkuni osalta. Nyt tässä vaiheessa ollaan menossa, jossa talous- ja sosia- rahaliiton kehitys oli vaakalaudalla ja euro oli vaakalaudalla ja jotenkin piti saada vahvistettua hm talous- ja, sosiaali- talous- ja rahaliiton perusteita, joka tarkoitti myös sitä, että Euroopan unionin perusteita piti vahvistaa. Tämä työ kuitenkin on edelleen jatkuvaa. Me olemme edistyneet, julkistaneet kolme tiedonantoa asiasta kaiken kaikkiaan, mutta kuten sanoin, niin työ jatkuu edelleenkin. Me olemme edistyneet laajen, laajen, kun olemme pyrineet laajentamaan näitä, sitä, että ihmiset ymmärtävät, miten taloushallinto vaikuttaa Euroopan vakaudelle ja euron vakaudelle, ei pelkästään taloudelliselta kannalta tai rahoitukselliselta, vaan myös poliittiselta kannalta. Ja nyt sitten olemme ymmär- tai ymmärrämme paljon laajemmin nämä epätasa painot, ei pelkästään budjettivajeen osalta, vaan myös pyst- niin kuin tässä asiakirjassa pystytään myös käsittelemään jälkikäteen, jälkikäteen näiden tai e-, etukäteen näiden, näiden epätasapainojen poistamisessa, eikä niin kuin ennen, vaan jälkikäteen. Mutta tietenkin enemmänkin voidaan tehdä ja voitte olla varma, varmoja, että aina kun minä osallistun keskusteluun makrotaloudellisesta hallinnosta, niin minä teen parhaani jotta saisin selitettyä, miten tärkeää on ottaa työttömyys mukaan näiden talouden epätasa-arvoa, epätasapainoa aiheuttavien tekijöiden joukkoon. Minä olin Oslossa viime viikolla IMFn ja ILON yhteiskokouksessa. Tämä uusi lähestymistapahan syntyi Oslon kokouksessa, jota, jossa ILO ja IMF oli ensi kertaa yhdessä, jota ei koskaan aikaisemmin ollut nähty sen jälkeen, kun nämä organisaatiot toisen maailmansodan, jä, <laughs> toisen maailmansodan jälkeen luotiin, niin tuota sanaa ei saakaan sanoa. Mutta tämä oli joka tapauksessa historiallinen kokous. Sitä johti Dominik Strauss-Kahn ja herra Somavi. Ilon johtaja, pääjohtaja, ja yllätyksekseni näin, että kollegat eivät oikeastaan tästä tienneet mitään. Joten minä teen nyt parhaan, jotta saisin hieman popularisoitua tätä aihetta, koska työmarkkinat toisaalla ja täystyöllisyyden tavoite kohtuulliset työolosuhteet, sosiaalinen osallistuminen ja toisaalta sitten tämä makrotalous. Niiden pitää keskenään kommunikoida ja ymmärtää toisiaan paremmin. Mutta kuten sanoin, niin tämä on jatkuvaa työtä, mutta se ei varmasti ole ihan mahdoton saavuttaa koska olen nähnyt 2020 strategiassa selkeän sitoutumisen siihen, että asia otetaan vakavissaan ja että meidän pitää 75 prosentin työllisyyteen päästä. Tässä on kyse työmarkkinapolitiikoista, mutta myös siitä, miten talou- makrotaloudellisia edellytyksiä ohjataan. Ja luotan teidän tukeenne näissä jatkokeskusteluissa tämän asian tiimoilta. No sitten nämä rahastot. Niin kuin sanoin, että uusi eh, uudistettu globalisaatiorahasto on nyt nähnyt päivävalon ja haluaisimme käyttää kaikkia olemassa olevaa kokemusta. Lehdistöstäkin löytyy kaiken näköisiä vinkkejä, jotta näitä, näitä, näitä puutteita eh, saataisiin selvitettyä. Minä luen muutakin kuin lehtiä Olin Strasbourgissa herra Kortesen kanssa äh, keskustelemassa. Hän raportoi parlamentille globalisaatiorahastosta ja, ja, ja meillä oli mielenkiintoinen keskustelu. Ja, ja häneltä nyt sitten opin, että vaikka kriisi on ikään kuin ohi muutaman vuoden jälkeen, niin on parempi pitää nämä 500, tämä 500 kynnysarvo, jolla määritellään tukikelpoisuus vielä pidempään voimassa – vaikka nyt saisimmekin luotua dynaamisesti uusia työpaikkoja, niin meidän pitää ennakoida työpaikkojen vähentämistä tai, tai poistamista, jos yritykset siirtävät toimintojaan EUn ulkopuolelle. Ja sitten kauppasopimuksista saattaa syntyä tämmöisiä, äh, tämmöisiä mm, mm, epätoivottuja vaikutuksia. Ja meidän täytyy tämän globalisaatiorahaston puitteissa pystyä vastaamaan myös sellaisiin tilanteisiin, jotka syntyvät joissakin valtioissa vero, veroratkaisujen seurauksena, jotka johtavat sitten ehkä myös työpaikkojen menetykseen. Ja toivomme, että näitä rahoja saadaan käyttöön nopeammin kuin tähän mennessä. Ja me olemme pystyneet osoittamaan EUn lisäarvon tällä alalla. Ja siksi asiasta tehdään, asiaa vielä käsitellään ja aikaa on vielä jäljellä ja senpä takia on hyvä myös saada teiltä palautetta aiheesta. Täytäntöönpanosta. Erilaisten suuntaviivojen täytäntöönpano. Herra Hiis toi sidosryhmiä tapaamaan minua, joiden kanssa keskusteltiin nimenomaan näistä neulanpistoksista aiheutuneista vammoista ja haitoista ja, ja, ja varmasti tämmöiset jonkunnäköiset ohjeistukset lienevät tarpeen. Minä olen, minä olen avoimena kuullut näitä ehdotuksia ja keskustelu varmasti jatkuu aiheesta. Sitten pitkäaikaishoito, sille käytännössä säännöt. Minä olen avoin tänne ajatukselle, mutta nyt olemme vasta saaneet tietää, mitä se ensi vuonna sitten tämän väestökehityksen suhteen tehdään. Ja tämä nyt on tämmöinen syntyvä, syntyvä ala, nouseva ala komissiossa, joka varmasti vahvistuu jatkossa. Ja on hyvä, että seuraavat kaksi puheenjohtajakautta Unkari ja Puola mielellään vievät eteenpäin tätä demografiakysymystä yhtenä tärkeänä Euroopan unionin haasteena. Tähän on monta syytä, joita nyt aio käydä läpi, miksi siis meidän pitää tehdä enemmän väestökehityksen suhteen, mutta tämä on selvästi jatkoa tehdylle työlle. Sitten eläkkeet tietenkin liittyvät tähän aktiiviseen ikääntymiseen, tätä kautta perhepolitiikka, terveyspolitiikka, pitkäaikaishoito ja miten nämä voidaan kytkeä sitten eläkeoikeuksien optimointiin ja niiden tunnistamisen, tunnustuksen antaminen niille, jotka tällä alalla työtä tekevät. Tämä on mahdollisuus ja, ja tähän suuntaan siis ollaan jo lähdetty. Väestön kehitys on tämmöinen nouseva ala, joka hyvin nopeasti osoittautuu hyvin strategiseksi. Ja tässä valkoisessa kirjassa puututaan äh, eläkkeelle lähtöstä, eläkeiästä. Tiedän, että komissio on jo jotain eläkeiästä keskustellut. meillä on päättäneet vielä mitään. Ymmärrämme kuitenkin, että joku eläkeikä halutaan, sitä, mutta pidämme erillään tämän lakisääteisen ja tehokkaan, tai siis tosiasiallisen eläkeiän. Ja jos hallituksilla on mahdollisuus nostaa tätä tosiasiallista eläkeikää ja, ja, ja torjua varhaiseläkkeelle siirtymistä, niin silloin luonnollisesti pitäisi tätä lakisääteistäkin äh, eläkeikää jollain tavalla sen, äh, sen mukaan sopeuttaa. Näin taitaa Ranskassa tällä hetkellä olla tapahtumassa ja ehkä muuallakin mutta me emme aio yhtenäistää Eh, tätä asiaa, koska eri maissa väestönkehitykset ja eläkejärjestelmät ja työmarkkinoiden mallit tai kaavat ovat niin erilaisia, että tällaista yhtenäistä ajatusta ei komissiossa tai, tai sellaista ajatusta yhtenäisestä ratkaisusta komissiossa ei ole edes noussut esille tällä alalla. Ehkä voidaan jatkaa sitten vielä kysymyksiä. Merci. Äh, Kiitokset. Nyt Rova Kryni, sitten Herman. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä. Niin Aina sanotaan ja käytetään köyhyydestä puheenvuoroja ja sosiaalirahastosta. Miten komissio aikoo nyt käyttää tätä rahastoa köyhyyden torjumiseen? Toiseksi usein puhutaan myös työpaikkojen luomisesta, mutta täytyy kysyä myös, miten voi säilyttää työpaikkansa. Ja tässä minä olisin halunnutkin sitten kuulla minkälaisia oikeudellisia aloitteita on ajateltu luoda työterveyskysymyksiin, erityisesti ikääntyvien ihmisten kannalta, seniorihenkilöiden, seniorien kannalta ja sitten vammaisten ihmisten kannalta joita on myös yrityksissä. Me erityisesti haluaisimme nyt kuulla ja odottaa komissiota tästä asiasta äh, asioita samoin kuin lihas- ja tukielinten sairauskysymyksiä ja sitten tämä työn aiheuttama stressi ja itsemurhien ehkäiseminen yritysmaailmassa. Aika vaikea on löytää näihin kysymyksiin minkäänlaisia konkreettisia vastauksia. Kiitokset. Ja sitten Man on. Olkaa hyvä ja sen jälkeen King. Kiitos, herra komissaari. Puhuitte siitä, että so, so, olette tavanneet ammattijärjestöjen työmarkkinaosapuolten edustajia. On hyvin tärkeää, että me löydämme tämmöisiä yhteisiä yhteistyökumppaneita, mutta haluaisin myös sitten kysyä tästä negatiivisesta kehityksestä. Minä, minä tapasin eilen kivihiilikaivoksissa työskenteleviä jotka sanoivat, että vuoteen 2018 mennessä eh, piti vähentää ja nyt sitten se vuosiluku on, on, on lähentynyt 2014, että sinne ei enää sitten eh, enää tukia saada. Jätetäänkö tämä nyt sitten kilpailukykykomissaarille avoimeksi tämä asian säätely vai onko sitten joku, jotain toisenlaista sosiaalistakin eh, puuttumista aiheeseen asian aihetta saada? Nyt kun puhutaan väestön kehityksestä, niin tässä on nyt sitten toisaalta, äh, kun eläkkeestä on tehty vihreä kirja, niin te olette yhtä mieltä komissaari Reenin ja, ja, ja Baanien kanssa äh, siitä, kuinka tärkeää tämä asia on koko komissiolle – mutta kun ajatellaan asiaa nuorten kannalta ja, ja puhutaan eläkkeistä, niin, niin, ja sanotaan, että me olemme tämän takana ja emmekä halua nyt sukupolvien välistä taistelua, niin tämä on, on, on, hyvä, että te toisaalta olette yhden mietinnöstä, yhden asian mietinnöstäni ottaneet joka hyväksyttiin täällä, nimittäin tämä vuosi 2012 tulee olevan aktiivisen ikääntymisen vuosi. Onko komissio nyt jotain konkreettista sen edestä jo, jo, jo suunnitellut? Ähm, Madame Kinga Kunz, puis Monsieur Clark. Kinga Kunz, olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Én is szeretném biztosítani. Biztos... Kiitokset. Minä haluaisin myös komission jäsenelle ilmaista tukeni, koska me haluamme, että nämä yhteiskunnalliset kysymykset otettaisiin huomioon päätöksiin, jotka koskettelevat taloushallintoa. Me toki tiedämme, että ei ole riittävästi yhtenäistetty asioita tästä tästä näkökulmasta, eikä taloutta voi viedä eteenpäin työ, työpaikkoja luomatta. On viitattu myös muihin ongelmiin, sosiaaliseen vuoropuheluun, joka on, jota täytyisi käydä erityisesti nyt, kun saatamme pudota moneenkin ansaan ja unohtaa nämä yhteiskunnalliset kysymykset tyystiin. Meidän täytyisi korostaa ja painostaa, painottaa näitä kysymyksiä ja komissiota kysyisinkin, ovatko jäsenvaltiot valmiita käyttämään näitä politiikkoja, politiikkoja ja todellakin käymään vuoropuhelua sosiaalisten yhteen, siis vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja sitten tämä romani kysymys. Tietysti meidän täytyy seurata näitä indikaattoreita ja tuntea ne tarkoin. Ja meidän täytyy taata se, että varat päätyvät juuri näille epäsuotuisille alueille. Ja mehän tietysti tiedämme, että on olemassa liian vähän henkilöstövaroja näistä kysymyksiä hoitamaan. Ja tällaiset, tällaisia aloitteitakaan ei ole loppuun asti viety. Sitten herra Clark ja sitten Plum, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Palaan tähän kysymykseen, jonka esitin alussa, kun tapasimme teidät ensimmäistä kertaa. Miten autetaan PK-yrityksiä? Tehän tietysti puolistavat puolet työvoimasta kautta EUn. Te ette pystyneet antamaan mitään tarkkaa vastausta silloin, mutta ehkä nyt voitte. Tehän olette käyneet läpi yksityiskohtaisesti jotakin muutakin kysymyksiä tänä aamuna. Tänä aamuna tämä valiokunta hyväksyi menoja globaalisen rahastossa yrityssiirtokysymyksissä. Tämä on ihan ok, mutta PK-yritykset, jos ne sul, eh, joutuvat lopettamaan toimintansa, eivät täytä tätä kynnystä ja ihmiset, jotka menettävät työpaikasta tätä kautta, tarvitsevat yhtä paljon avustusta saada heidän perheensä kuin tuhatkin työntekijää jostakin isosta yrityksestä. Tämä on syrjintää. Toiseksi viimeisessä Strasbourgin täysistunnossa puheenjohtaja Barroso itse sanoi, että PK-yritykset kuristuvat byrokratiana. Myöhemmin sinä aamuna pöytä hyväksyttiin Bove-mietintö, jossa annettiin valtava ilmoitustaakka yrityksille, ja se on aivan suhteetonta, kun ajatellaan pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. Kolmanneksi valiokunta itsekään ei tässä auta. Useita kuukausia sitten me äänestimme ja halusimme sulkea pois riippumattomat rekkakuskit työaikadirektiivistä. Jollakin tavalla, hyvä herra, Tätä, tähän asiaan palattiin ja huhtikuussa äänestystulos menikin aivan toisinpäin ja täysistunto seurasi. Niin, pyydän, mitä teette PK-yritysten hyväksi? En, en halua kuulla mitään pyrkimyksiä, vaan haluan tiukkaa loogista sitoutumista tähän asiaan. Rova Plum, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää komission jäsentä siitä, että hän on tänne saapunut ja aina saapuu meidän kanssamme keskustelemaan, kun tärkeät ongelmat ovat käsillä ja tuen täysin ajatustanne, varsinkin eläkeikäkysymyksissä. Minä haluaisin viitata siihen, että eilen poliittisessa ryhmässään, niin jouduin tuonne, eh, jäin tuonne keskustelemaan monien mielenosoittajien kanssa ja keskustelin monien naisten ja miesten kanssa ja monet niistä naisista, joiden kanssa keskustelin, pyysivät minua selvittämään seuraavaa. He pelkäävät, että tämä kriisi, joka on aiheuttanut huomattavia sosiaalisia ongelmia, myös toistuu tulevaisuudessa. Ja nyt olen kuullut, mitä juuri äsken tässä sanoitte ja vastasitte näihin edeltäviin kysymyksiin, mutta kysyisin, miten aiotte puuttua palkkaeroihin ja työmarkkinoiden valtaviin eroihin naisten ja miesten välillä. Tämän täytyisi edelleenkin vahvistua politiikassamme ja sitä täytyisi, se täytyisi nostaa suorastaan etusia kysymykseksi ja näin voitaisiin kansallisia menettelytapoja kehittää paremmin. Minun mielestäni komissiolla täytyy olla selkeät suuntaviivat tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Kiitokset. No, minä myös haluaisin esittää pari kysymystä, hyvä komission jäsen. Ehkä teitä ei lainkaan hämmästytä se, että me tiedämme, kuinka vaan hankalaa keskustelua tästä joudutaan käydä ja varsinkin tuo taloushallintopuoli taloushallinnossa usein unohdetaan se, että täytyy ottaa mukaan nuo työllisyyskysymykset. Hyvä komission jäsen, on, minulla ei ole vielä ollut aikaa käydä läpi yksityiskohtaisesti näitä tehtyjä ehdotuksia, mutta muutaman kerran, ainakin kuusi kertaa tähän artiklaan 141 on viitattu, vaikka eikö tämä ole artikla 121, jolle tämä lainsäädäntö nykyisellään pohjautuu. Muussa tapauksessa täytyy todellakin korjata tätä tekstiä. No vielä eilen ilmoititte tässä hyvin tärkeässä keskustelussa romanikeskusteluista, romaniasioista ja myös Redingin puheenvuorossa kuultiin Lissabonin sopimuksen voidon voimaantulosta ja perusoikeusasiakirjasta kysyä kysymyksen käsittelyn muutoksesta. No meitä kiinnostaa kovasti se, että tämä Lissabonin sopimus artikla 9 asiaa tilannetta muuttaa. Onko eilinen kollegion päätös taloushallinnosta alkanut esittää kysymyksen myös monialaisessa näkökulmassa sellaisenaan kuin artikla 9 perustamissopimuksessa ilmoittaa? Ja nyt jos mietin tätä velkakysymystä, kysymystä ja kirjekysymystä äh, Reindersin ja Reenin äh, välillä. Miten te voitte ajatella tätä eläkekysymystä ja miten eläkkeet sitten maksetaan ja mikä on äh, talous- ja rahaministerien ja siis sosiaaliministerien välinen suhde ja mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun. Ja sitten ihan lopuksi, onko teidän mielestänne järjestettävä sellainen keskustelua, kehitettävä tätä keskustelua ilman parlamenttia näistä tulevista suuntaviivoista työllisyyskysymyksiin. Kiitoksia. Merci. Euh, let me start. Kiitos. Aloitanpa yhdellä aikaisemmalla kysymyksellä. En nimittäin kysynyt, vastannut tähän Eurasiin. Ja minä tiedän, nyt on hyvä aika ottaa tämä esille, koska, koska nyt on juuri se kausi, jolloin budjettikeskustelut alkavat. Ja voin ehkä luottaa teidän tukeenne tässä asiassa, että tämä komission ehdottama budjetti tästä palautetaan käsittelyyn. Luonnollisesti on hyvin tärkeää, että, että komission aloite etenee kuten tämä nuorisoliikkeelle. Mutta minä, on hyvin tärkeää, että EURES-työpaikkoja pidetään yllä, jotta voimme nyt sitten konkretisoida tämän verkoston potentiaalia entistä paremmin. Mitä sitten tulee näihin sosiaalirahaston rahan köyhyyden ja sosia- niin köyhyyden torjunta tämä on avainkysymys ja Belgia puheenjohtajakaudellaan aikoo ensi kuussa, ei kun marraskuussa järjestää konferenssin, joka on nimenomaan omistettu tälle kysymykselle ja minäkin olen siellä mukana ja kuuntelen pidettyjä puheenvuoroja, pidettäviä puheenvuoroja. Me aiomme antaa parempaa näkyvyyttä tai parantaa sosiaalirahaston näkyvyyttä. Ja selkeämpi suunta viivoja politiikan puolelta, mitä projekteja voidaan ottaa mukaan. Hyvin usein, kun esimerkiksi puhutaan romaneista, niin mainitaan jotain summia. Minä eilen välttelin suku, äh, lukujen määritsemistä omassa puheenvuorossani. Äh, koska tässä ei ole kyse summista, vaan siitä, että minkä tyyppisiä projekteja suunnitellaan ja määritellään. <clears throat> Rova Rodinkin sanoi, että me voimme vakuuttaa, että näiden projektien vaikutukset sitten ovat kestäviä ja, ja että ne säilyvät siellä eh, maassa sen jälkeen, kun EU-rahoitus poistuu. <clears throat> Ja tämä vaatii paljon eh, huomiota ja, ja, ja innovaatiotakin pitää löytää rahoituslähteitä, koska nämä haasteet ovat monimutkaiset ja, ja, ja, ja, eri, ja, ja, ja historiallisetkin. Tämä erityisesti koskee romanikysymyksen ratkaisemista. Euroopan globalisaatiorahasto voi rahoittaa pk-yrityksiä, jos kriisin vaikutus tai globalisaation vaikutus yleisemminkin on jossain tietyssä, jollain tietyllä alueella, jossain tietyssä paikassa on, vaikuttaa yli 500 ihmiseen. Eli tämmöinen mahdollisuus on jo, että yhdistetään työpaikkojen vähentämisen vaikutukset tähän globaalirahaston käyttöön. Mutta jatkossa varmasti voidaan keskustella asiasta ja käsittääkseni parlamentinkin kannattaa hieman tätä tulevaa Euroopan globalisaatiorahastoa ja sitä koskevaa asetusta omalta osaltaan kehittää ja parantaa. Minä muutama vuosi sitten olin UAPMEDin, eh, siis Euroopan eh, BK-sektorin konferenssissa. Siellä kuitenkin haluttiin keskustella lähinnä heidän osallistumistaan sosiaaliseen dialogiin. Minä kannatan tällaista ja tulin tänne itse asiassa erästä äh, sektorikohtaisesta sosiaalista dialogia äh, käsittelevästä kokouksesta, jossa puhuttiin siitä, kuinka tärkeää on PK-sektorin mukana, mukaanotto ja mukanaolo. <clears throat> Tämä on yksi mahdollisuus parantaa sosiaalidialogia koska äh, se edelleenkin on niin tärkeä, kun taloutta kehitetään ja, ja, ja Euroopan sosiaalimallia äh, ylläpidetään. On kyllä myös tär- äh, totta, että on maantieteellistä epätasapainoa esimerkiksi ja on sidosryhmiltä ja erityisesti AY-liikkeeltä olemme kuulleet, että uusissa jäsenvaltioissa sosiaalisen dialogin rooli on riittämätön ja meidän täytyy vahvistaa tätä, koska tästä saattaa sitten olla seurauksia myös sosiaaliseen epävakauteen. Ja tämä varmasti myös liittyy sosiaaliseen dumppaukseen. Siitä kysymys taisi olla edellisellä kierroksella jo. Me emme kovinkaan paljon voi tehdä dumppauksen estämiseksi, mutta esimerkiksi palkkatasosta, mutta sosiaalidialogin osalta me voimme jotain tehdä paljonkin ja jatkamme tätä työtä. Työpaikkojen kestävyys on sellainen asia, jota, johon olemme kiinnittäneet huomiotamme. Ja tämmöinen uuden, rakenneuudistus on ala, jolle, jolla teemme lähiaikoina ehdotuksen. Tämä on kohta, jossa työmme menee päällekkäin teollisuussalkun, komissaarin salkun kanssa ja lähi teollisuuspolitiikan lippulaivahankkeessa rakenneuudistus tulee olemaan tärkeää. Se on meidän kannaltamme tärkeää koska meillä on intressi työpaikkojen pysyvyyteen ja toisaalta tämä sosia, että, että muutoksia äh, hallitaan tai ohjataan sosiaalisesti herkällä kädellä. On kuitenkin totta, että pelkästään, tai että kaikkia työpaikkoja ei voida äh, saattaa pysyviksi. Ja sitten on näitä auringonlaskun aloja, teollisuuden aloja, joiden osalta pitää ennakoida jo astettaista työpaikkojen vähentymistä tulevaisuudessa kilpailupolitiikan takia ja <clears throat> ilmastonmuutoksen takia ja niin edelleen. Mutta tässä haasteena on se, miten tätä hallitaan niin, että kaikista teemme kaikkemme, jotta suurin osa työntekijöistä, joihin tämä vaikuttaa, saisivat toisen mahdollisuuden, saisivat uudet, uuden pätevyyden, löysivät, löytäisivät uuden työpaikan jopa kotipaikallaan. Mutta tämä on toistuva kysymys. Se on usein ja pitkään ollut Se oli eilen myös komission kollegion keskusteluissa mukana. Ja myös jäsenvaltiossa tästä keskustellaan. Sitten lopuksi vielä talous, talouden hallinto, taloushallinto, komissaari Reenin kirja Rendersinne kai mainittiinkin, olen keskustellut siitä herra Milkan kanssa, joka kiinnitti huomiota asiaan, paljon huomiota asiaan tähän kirjeeseen nimittäin. Ja koska tämä kriisistä poispääsy on niin arkaluontoinen kysymys ja aihe. Ja tämä pois tai siirtyminen kriisistä tarkoittaa sitä, että tehdään lähe, tai lyhyellä äh, aikavälillä paljon uudistuksia ja ikään kuin eh, ennakoidaan näitä jatkotoimia ja siirretään niitä alkuun. Ja sitten toisaalta halutaan korostaa sitä, että tämä kasvu on sitten myös kestävää Rova Melkekin on samalla kannalla. Meidän pitää varmistaa, että kasvu on kestävää ja pysyvää ja että tämä otetaan huomioon tässä uudessa äh, hallintorakenteessa, joka ja nyt ollaan luomassa äh, puheenjohtaja Van Rompuyn kanssa, eikö presidentti Van Rompuyn kanssa, olemme puhuneet tästä taloushallintokysymyksestä ja Ja toivon, että tämä keskustelu voi jatkossa myös jatkua. Kiitokset. No niin, nyt olemme päässeetkin tässä töidemme loppuvaiheeseen. Jatkamme varmaan tätä keskustelua, jotta 148 artikla on peruspohjana taloushallinnon tulevalle päätöksille. Kiitokset. Kiitän myös tulkkeja tästä työstä ja ensi viikolla, hyvä komission jäsen, me tapaamme täysistuntokeskustelussa. Kokous on päättynyt ja seuraavaan me kokoonnumme 25. ja 6. lokakuuta tässä valiokunnassa.